Good morning. The meeting of the subcommittee on human rights will continue. So I will... Hei. Valiokunnan kokous jatkuu. This morning we start as... Tänä aamulla aloitamme kuten yleensä kaksi päiväisissä kokouksissa kyselytunnilla. Meillä on tänään vain viisi kysymystä, joten pyytäisin kaikkia nyt istumaan paikoilleen. Uh, I would like to invite colleague Joten haluaisin pyytää ensiksi kollega Donskia puhumaan. Hän on esittänyt kysymyksen Ernest Vardanian tunnetun toimittajan sosiaaliaktivistin tapausta, siis Moldovassa häntä on syytetty vakoilusta Moldovan hyväksi ja hän pyytää ulkoasian hallinnolta ja komissiolta apua. Ja haluaisin pyytää komissiota ja ulkoisen hallintoa vastaamaan Herodonskisille. Certainly, Mr. Chairman. Thank you. Um... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Me olemme todellakin hyvin huolissamme ihmisoikeustilanteesta ja siitä, ahdistelusta, mitä median edustajat kärsivät erityisesti niin kutsutun turvallisuusministeriön taholta. Me seuraamme näitä Vadanian ja Kazakin tapauksia hyvin läheisesti aina heidän pidätyksestään vuonna 2010 asti. Löydetty Moldovan valtuuskunnan internetsivuilta julkilausumat, jossa tuomitsemme tämän kohtelun, erityisesti äh, oikeudenmukaisen oikeusprosessin puutoksen. Olemme huolissamme niistä olosuhteista, jotka olivat vallalla Vadani ja tapauksissa ennen tuomioistuin käsittelyä, läpinäkyvyyden puuttumisesta ja oikeudellisen avun puuttumisesta sekä yhteyden kieltämisestä perheisiin – me olemme myöskin tehneet ruohonjuuritasolla Venäjän ja Kazakin oikeuksien puolustamiseksi toimia. Euroopan unionin edustajat Moldovan tasavallassa ovat solmineet viime vuonna pidätyksen jälkeen suhteita Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöihin ja kaksi järjestöä on seurannut tuomioistuinkäsittelyä ja viranomaisten toimia. Monia kokouksia järjestettiin näin niin kutsuttuiden ulko- ja sisäasiain ministereiden kanssa. Euroopan unionin erityisedustaja tapasi herra Vadanin ja Kasakin monta kertaa heidän vankeutensa aikana ja viime viikkoina keskusteltiin mahdollisuuksista Kuitenkin tulokset eivät ole vielä selkeitä. Olemme työskentelemässä tässä asiassa Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten sanoin. Näiden kahden henkilön tapaus on edelleen käsittelyssä meidän keskustelussamme Moldovan tasavallan kanssa. Me haluamme pitää nämä tapaukset ajankohtaisina ja varmistaa, että herrat Varenia ja Kazak saavat oikeudenmukaisen kohtelun. Ja haluaisin vielä kertoa teille, että OEC on maksanut herran Varenielle vierailun, mutta tämä vierailu on nyt peruutettu. Kiitoksia. Thank you very much uh, for the... Kiitos ulkoasianhallinnon vastauksesta. Vaikuttaa siltä, että herra Donskis on tyytyväinen vastaukseen ja voimme mennäkin näin ollen seuraavaan kysymykseen, jonka kollega Berman on esittänyt. Ja siinä on kysymys vaalien jälkeisestä väkivallasta ja ihmisoikeuksien rikkomuksista luurannikolle ja siitä, mitä komissio, ennen kaikkea kehitysasioista vastaava komissio ja komissio yleensä mihinkä toimiin nämä ovat ryhtyneet näiden ihmisoikeusloukkauksien vuoksi ja haluaisin pyytää komissiota vastaamaan. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Euroopan unioni on tietysti erittäin huolissaan siitä, että ihmisoikeustilanne on näin huonontunut Monoson luurannikolla – ja tämä tilannehan on meidän yksi prioriteeteistamme. Euroopan unioni teki omat johtopäätöksensä ulkoasian neuvostossa 31. tammikuuta ja tuomitsi silloin siviiliväestöön kohdistuneet väkivallan teot ja sanoi, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastaamaan teoistaan. Edustin Euroopan unionia Ja olemme tosiaan tuominneet nämä tapot, joita herra Bagbolle lojaalit joukot, joihin ne ovat syyllistyneet, kun siellä järjestettiin rauhanomainen mielenosoitus kolmas maalikuuta. Olemme tuo tuominen Teheran Bagbon leirin monet teot ja 31. tammikuuta silloin siis haluttiin ryhtyä hyvin tiukkoihin toimiin 96 henkilöä vastaan, herran Bagboon mukaan lukien ja taloudelliset yksiköt, siis sellaiset jotka, tahot, jotka ovat rahoittaneet hänen kaup valintaansa ja kampanjansa ja ne, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikkeistä, sisäisestä väkivallasta ja vihasta. Euroopan unioni jatkaa mahdollisuuksiensa puitteissa yhteistyötä nousun luurannikon kanssa teknisistä syistä. On hyvin hankalaa tätä yhteistyötä tehdä, mutta yhteistyötä ei silti ole keskeytetty ja valtuuskunta paikalla on suoranaisessa yhteydessä presidentin Motaran kanssa, jotta voitaisiin tällä tavalla saada Kuattanan kanssa, jotta voitaisiin tällä tavalla ryhtyä toimiin, jotka auttaisivat häntä muissa suhteissa. Mitä ihmisoikeudet mukaan lukien? Kansallinen sovintelu ja äh, kansalaisyhteiskunnan kehittäminen mukaan lukien. Kaikki nämä ovat tärkeitä komponentteja haluttaessa vakauttaa hyvää hallintoa ja ohjelmaa, joka aloitettiin vuonna 2008, joka yhä jatkuu. Euroopan unioni on myös tukenut äskettäisiä vaaleja 40 miljoonalla eurolla. Euroopan unioni rahoittaa myös tukeaan pakolaisille. Ja olen ollut Liberiassa, ensimmäistä kertaa oli siellä viime joulukuussa ja silloin sitten 25 miljoonaa euroa. Niistä aiotaan, siis ensimmäinen avustuserä siitä päätettiin joulukuussa ja seuraavalla viikolla 25 miljoonasta. Tässä on kysymys demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämisestä, eli itse asiassa tämä on parhaillaan hyväksymisvaiheessa tämä seuraava ero. Kiitos Euroopan komissiolle kollega Bermanin puolesta. Ja me me aiomme pitää tosiaan silmällä tilannetta, mitä ihmisoikeuksien rikkomiseen tulee. Ja sitten seuraava kysymys on kollegalta Kinga Gallilta ja tässä on kysymys 2000, 2000 vuotta vanhasta Kaskarin kaupungista, jonka Kiinan hallitus ja sen tuhoamisesta. Ja viime viikolla tehty, päätettiin päätöslauselmasta tästä ja haluaisin kääntyä komission puoleen, että komissio voisi vastata tähän kysymykseen. Thank you. The European äh, Kiitoksia. Äh, Euroopan unionin ulko hallinto, rouva puheenjohtaja, kuten sanoin, on keskustellut tästä. Ja viime viikolla täysistunnossa keskusteltiin Kaskarin tilanteesta hyvin tarkasti. Olen siksi melko lyhyt Mainitsin vain eräät pääasiat, joita komissari Ham esitti täysistunnossa liittyen tähän keskusteluun. Tietenkin Euroopan unionin puolelta me seuraamme huolestuneena Kashkarin tilannetta Xinjiangissa. Se on autonominen alue Kiinassa. Ja tietenkin Kashkarin merkitys on keskeinen kulttuurillisesti. Se on uiguri vähemmistön kulttuurillinen keskus ja sitä ei voida tämän vuoksi väheksyä. Nämä tapahtumat huolimatta siitä, että Kiinan hallituksen vuonna 2009 tämä julkilausuma sanoi, että oli tarpeen suojella Kaskarin kaupunkia maanjäristyksiltä ja tulipaloilta. Vaikka tämä on uskoaksemme hyvä päämäärä, siviiliyhteiskunta sekä Kiinassa että kansainvälisesti on ilmaissut huolensa niistä toimintatavoista, joita on käytetty ja niistä riskeistä, joita on, joita kult- uiguurien kulttuuri ja perinne kohtaavat. Kiina ei ole nyt päättänyt suojella Kaskaria maailmanperintökohteena Silkkitien ohella, vaikka se on ainutlaatuinen luonteeltaan. Tämä olisi voinut tehnyt, tehdä Unescolle mahdolliseksi lyhtyä kehitysprojekteihin – Kashgarin kontekstissa Kiinan viranomaiset ovat jo tehneet arvion. Ja mitä tulee Kashgarin perintöarvoon, jaamme Unescon ja kiinalaisten viranomaisten huolen. Kaikkien kehitysprojektien pitäisi tapahtua ähm, hyvin harkitusti tällä alueella. Viime viikolla me otimme yhteyttä Kiinan viranomaisiin ja haluaisimme varmistaa sen, että Kaskarin asukkaat, asukkaita kuullaan tulevaisuudessa koskien heidän kaupunkiinsa ja tätä ei ole tapahtunut. Heidän mielipiteitään ei ole otettu huomioon. Mitä me olemme sitten tehneet tähän asti? Sen lisäksi, mitä sanoin, nämä asiat ovat kyllä kiinalaisten tuntemia. Me olemme viime vuonna ehdottaneet vähemmistöoikeuksia Kiinan kanssa tehtävien neuvotteluiden osana. Tämän yleisen keskustelun liittyen uigurien oikeuksiin ja Kaskarin tilanteeseen olisi pitänyt kuulua tähän yleiskeskusteluun mukaan. Me halusimme myös ehdottaa, että tähän keskusteluun otettaisiin mukaan vierailuja tiettyihin kaupunkeihin, esimerkiksi Kaskariin. Kuten tiedätte, Kiina peruutti viime vuonna nämä keskustelut, mutta EU ehdottaa niitä nyt uudelleen näihin samoihin aiheisiin riittyen. Kiitos Euroopan ulkoisen hallinnolle ja olemme kuulleet, että EU-Kiina ihmisoikeuskeskustelu on keskeytetty, koska kiinalaiset ovat vastahakoisia jatkamaan sitä tällä hetkellä. Joten katsomme, mikä tämä lopputulema on. Kiitos tästä kuitenkin. Eli Kaskarin tapausta pidetään mielessä ja Ruokalla samaa mieltä. Kysymyksen neljä on esittänyt varapuheenjohtaja Rouva Andre Kiene ja siinä on kysymys EU-Meksikon ihmisoikeuskeskustelusta, joka pidettiin Brysselissä 3. maaliskuuta. Rouva Andre Kiene haluaa komission arviota tästä vuoropuhelusta, päätavoitteista ja tärkeistä tekijöistä. Ja haluaisin kysy, esittää kysymyksen, koska alivaliokunta on päättänyt lähettää valtuuskunnan toukokuussa Meksikoon. Meksikon viranomaiset ovat todella halukkaita keskustelemaan ihmisoikeusasioista Euroopan unionin kanssa. Joten haluaisin kysyä joko komissiolta tai ulkoasian hallinnolta. The dialogue, the, the second session of the, the... Tämä Meksikon kanssa käytävien ihmisoikeuskeskustelujen toinen osa käytiin Brysselissä poikkeuksellisesti ja ihmisoikeusneuvoston edustaja Genevessä oli myöskin läsnä. Meksiko on sitoutunut ihmisoikeuskeskusteluun Euroopan unionin kanssa ja myöskin strategiseen kumppanuuteen Euroopan unionin kanssa, joten se lähettää ulkoministerin edustajan paikalle ja myöskin armeijan tämä keskustelu tapahtui hyvin positiivisissa merkeissä. Käsiteltiin useita huolia ja korostettiin yhteistyön tarvetta tilanteen parantamisen vuoksi. Kes- Meksikossa juuri tapahtuneet kehitykset esimerkiksi lainsäädäntöön ja rikosoikeudelliseen uudistukseen liittyen olivat käsittelyn aiheena. Ja meillä oli myöskin mahdollisuus käsitellä ihmisoikeuspuolustajien tilannetta ja kansainvälisten standardien toimeenpanoa. Euroopan unioni esitteli kehitystä liittyen Euroopan unionin ihmisoikeusrakenteeseen, jota on, joka seuraa Lissabonin sopimusta, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan toimeenpanoon. Meksikan valtuus, valiokunta oli hyvin kiinnostunut tiedoista, joita Euroopan unionin edustajat asettavat esimerkiksi koskien sukupuolten tasa-arvoa ja siirtolaisten oikeuksia ja erityisesti perusoikeusrakenteita. Eli tämä osoittaa myöskin sitä, kuinka Meksiko todellakin näkee tätä tämän keskustelun olevan mahdollisuus vaihtaa parhaita käytänteitä ja aikaansaada kehitystä Meksikossa. Me tarkastelimme muutamia ihmisoikeusaktivistien tapauksia, jotka olivat meille läheisiä. Näissä tutkimukset ovat olleet hyvin hitaita. On, liittovaltion ja osavaltioiden tason hidas toiminta. Me olemme pystyneet luomaan yhteistyötä, kuten sanoin, strategia-alalla liittyen 2007-2013 strategiaan ja me jatkamme sekä kahden keskeisiä keskusteluja että äh, monen keskeisiä keskusteluja Genevessä. Me olemme molemmin puolin päättäneet järjestää ihmisoikeus- seminaarin kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Tämän seminaarin tarkoituksena on liittyä kahdenkeskeiseen ihmisoikeuskeskusteluun. Uskomme, että tämä kokous oli askel eteenpäin meidän päämääriemme saavuttamisessa. Ja tämän ensimmäisen keskustelukierroksen jälkeen vuonna 2010 Meksikossa on tapahtunut hyvin positiivisia kehityksiä. Perustuslaillinen uudistus antoi kansainvälisille sopimuksille lainarvon, joka ei ennen ollut tilanne maassa. Ja me uskomme, että vaikka uudistukset eivät ole vielä täydellisiä, ne ovat hyviä askelia – ihmisoikeusrikkomusten vähentämisen suuntaan silloin, kun niitä on tapahtunut armeijan piirissä. Mitä tulee siirtolaisten oikeuksiin, siirtolaisten pitäisi saada sosiaaliturvaa, erityisesti terveydenhuoltopalveluja, kuten sanoin, ihmisoikeusmekanismit, mitä tulee ihmisoikeusaktivisteihin, olivat mukana. Seuraamme tätä kehitystä erittäin tarkkaan, sillä näissä tapauksissa on ollut ongelmia. Mitä me pyrimme tulevaisuudessa saavuttamaan? Me ainakin jatkamme tätä keskustelua, joka on ollut erittäin tehokas työkalu. Ja kuten sanoin ennen, haluaisimme ottaa kansalaisyhteiskunnan paremmin mukaan tähän keskusteluun. Sitten tulemme jatkamaan Ähm, ihmisoikeusaktivistien tapausten seuraamista tarkemmin ja Keski-Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa teemme erityisesti Campanilleron tapauksessa yhteistyötä ja seuraamme muitakin tapauksia, kuten Rosento Darien ja Coristan tapauksia. Kiitoksia. Uh, Kiitos herra äh, Rovan esittää lyhyen kysymyksen ja haluaisin myös kysyä yksittäisestä tapauksesta. Jyri Jaakkolan suomalaisen aktivistin murhasta Ohakassa San Juan Kopalan kylän lähistöllä toukokuussa viime vuonna. Siitä Näissä konsultaatioissa ja vuoropuheluissa on keskusteltu paljon tästä aiheesta, mutta minulla on sellainen tunne, että tilanne ei edisty, koska Meksikon hallitus sanoo, että se ei voi esittää tai suojella todistajia, taata todistajien suojelua, mikä on mahdollista vain silloin, kun kysymys on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mielestäni tässä on tällainen kehä todistelu kysymyksessä. Siis silloin ehkä komissio tai EAS myös voisi tehdä jotain tälle. Rova Andekiene. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös vastauksestanne. Korkean tason valtuuskunta tuli maaliskuun alussa Brysseliin osallistumaan EU-Meksiko-ihmisoikeus vuoropuheluun ja on aina tietysti hyvä nähdä, että kolme ministeriä tuli Brysseliin muun muassa varaulkoministeri ja varasisäministeri ja armeijan kenraali. Kaikki istuivat pöydän ääressä keskustelemassa ihmisoikeuksista. Minulla oli myös mahdollisuus tavata heidät ja keskustella heidän kanssaan lyhyesti. Mitä tulee yhteen Siis yksi ongelma Meksikossa on nimenomaan huumekaupan vastainen taistelu ja Ihmiskauppahan tietysti liittyy tähän. Yksi argumenteista oli täällä, että tässä on kysymys suuresta maasta, jossa käytetään paljon huumeita. Ja sanottiin, että siksi on Meksikon tai meksikolaisten on vaikea taistella huumekauppaa vastaan. Mikä teidän vastauksenne on komissiolle ja ulkoasianhallinnolle, ulkosuhdehallinnolle. Miten te aiotte vastata tähän haasteeseen, eli auttaa Meksikon hallitusta selviämään tästä ongelmasta? Kiitos vielä sitten ulkosuhdehallinnolta vastaus. Yeah, the EAS can answer. Okay. Uh, ulkosuhdehallinto ei pysty vastaamaan tähän. Case of Yuri Jakola. There is a circular argumentation. Niin, mitä tulee Jyri Akkolan tapaukseen, tietenkin tässä on kehäpäätelmä ja tapaus ei etene. Kuka tässä sitten on vastuussa? Mikä oikeustaho käsittelee tapausta? Me ei ole vieläkään selvää, onko kyseessä liittovaltion vai osavaltion taso. neljäs, kolmas tai neljäs maaliskuuta käymämme keskustelun jälkeen meille vakuutettiin, että todistajia voitaisiin suojella, siis tässä tapauksessa seuraaminen olisi mahdollista. Meidän täytyy siis tarkkailla, onko Tapahtuuko näin todella? Tämä on nyt kaikki, mitä voin tässä tilanteessa sanoa, mutta seuraamme tapausta hyvin läheisesti. Mitä tulee kysymykseen ihmisoikeusloukkauksista liittyen huumekauppaan, todellakin Meksiko korostaa järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen taistelun merkitystä Meksikossa ja me pyrimme myöskin tekemään heidän kanssaan yhteistyötä, mitä tulee turvallisuuteen – me aloitamme todennäköisesti toukokuussa, joka tapauksessa ennen kesää, korkean tason keskustelun liittyen turvallisuuteen täällä Brysselissä. Ja tämän keskustelun tulosten mukaan pyrimme vahvistamaan yhteistyötä turvallisuuden alalla todennäköisesti oikeusreformin suhteen. Tämä on mielestämme erittäin tärkeä tekijä liittyen ihmisoikeustilanteeseen Meksikossa, jotta rikosoikeuden uudistus toimeenpannaan. Todennäköisesti tulemme tekemään myös yhteistyötä etelärajan tilanteen suhteen. Se on myöskin ongelmallinen siirtolaisten kannalta, jotta voimme tehdä parempaa yhteistyötä Etelä-Amerikan maiden kanssa tässä asiassa? Kiitoksia. Kiitos. Yksi kysymys vielä on äskettäin kuultu uutisia siitä, miten palestinalaishallinto, tai siis miten kidutetaan vankeja, ja tämä tieto on minulle luottamuksellisesti toimitettu, ja Human Rights Watch-järjestö on myös puhunut näistä tapauksista. Kysymykseni koskee EUn tai EUn hallitusten ja EUn vastuuta, koska palestiinalaishallintohan saa rahoitusta EUlta ja komissiolle ja ulkosuhdehallinnolle. Kysymykseni on se, että voisitteko kertoa, ketkä palestiinalaishallinnossa eh, saavat näitä varoja, siis mitä tulee esimerkiksi niihin varoihin, joita mahdolliset tiedustelupalvelut ovat saaneet ja mitä tulee sitten niihin vaku- takuihin, jotka koskee siihen, että täytetään ihmisoikeusstandardit. Siis tämä koskee eh, sit, niitä tietoja, joita olen saanut kidutuksesta palestinalaisalueilla. Kidutus on yksi meidän tärkeimmistä painopistealueistamme. Uh, we are pretty aware that's there. Kiitoksia rauha puheenjohtaja. Olemme hyvin tietoisia sitä, että äh, Palestiinan turvallisuusviranomaiset ovat kertoneet tämän tyyppisiä ähm, syytteitä liittyen kirjoituksen käyttämiseen. Uh, EU käy jatkuvasti Palestiinan viranomaisten kanssa ihmisoikeusdialogia ja tässä keskustelussa Palestiinan viranomaiset tuovat näitä rikkomuksia jatkuvasti esiin. He tulevat myöskin tekemään niin varmasti seuraavan kokouksen aikaan Bethlehemissä. Valloitetulla palestinalaisella alueella on monia turvallisuusorganismeja ja haluaisin äh, korostaa, että Euroopan unioni on tukenut vain Palestiinan siviilipoliisia näistä organismeista. Sitä ei juurikaan ole syytetty näissä tapauksissa. Yleensä syytöksen kohteena ovat olleet muut organismit, niin kutsutut Palestiinan turvallisuusjoukot. Näihin kuuluu ennalta ehkäisevät joukot, salainen palvelu, presidentin suojelu ja tiedustelupalvelujoukot, mutta Euroopan unioni siis tukee vain Palestiinan siviilipoliisia. Ja sitä kohtaan meidän tietääksemme ei ole tehty syytöksiä tällaisista rikkomuksista. Euroopan unionin poliisiyhteistyö myöskin tukee Palestiinan poliisia. Ja haluaisin todeta, että tämä koulutus, jota tuetaan, ottaa mukaan ihmisoikeusaspektit ja olemme siitä hyvin tyytyväisiä. Euroopan unioni myöskin pyrkii parastamaan Pasrel-ohjelmaa, jossa otetaan huomioon Palestinan poliisin parempi mahdollinen käyttö. Olemme myöskin perustaneet kidutuksen vastaisen keskuksen joka käsittelee yleisiä ihmisoikeusasioita ja kidutuksen vastaisten ähm, työn tiedot, ähm, tunnetuksen tekemistä. Tulemme jatkamaan tätä työtä. Union funding. Kiitos. Toivomme, että Euroopan unionin rahoitus voi tukea näitä pyrkimyksiä poistaa tai torjua kidutus näillä miehitetyillä alueilla sijaitsevissa vankiloissa. Ja nyt sitten ennen kuin menemme kuulemiseen, joka koskee palestiinalaisvankien tilannetta Israelin alussa olevissa israelilaisvankiloissa hyvin lyhyesti. Tulevana Sunnuntaina on perustuslaki kansanäänestys Egyptissä ja olemme Kairon ihmisoikeusinstituutista saaneet uutisen, että ehdotus, mitä tulee perustuslakiin muutoksiin, siis nämä ovat tuottaneet pettymyksen egyptiläisille, että tässä Egypti liikkuisi demokraattisempaan suuntaan. Ja valtuuskunta, joka lähtee sinne lauantaina, toivon, että siellä kiinnitetään huomiota tähän kansanäänestykseen. Turkissa on äskettäin ollut monia tapauksia, jotka osoittavat, että lehdistönvapaustilanne on pahenemassa ja myös mitä tulee oikeudenmukaisiin oikeudenkäynteihin. Ja tässähän on Turkin mietinnössä, mietinnön yhteydessä täysistunnossa keskusteltu asiasta viime viikolla. Ja mitä tulee päivittäisiin uutisiin siitä, että tutkivat toimittajat joutuvat vangituiksi ja heitä kohtaan esitetään hyvin vakavia syytteitä, on sanottu, ja lopuksi haluaisin sanoa, että mitä Guantanamon lahden tapaukseen tulee, niin on sieltäkin tullut sellaisia uutisia, jotka ovat tuottaneet pettymyksen – toinen maaliskuuta eh, herra Obama ilmoitti uudesta menettelystä, ja, joka koskee niitä vankeja, joita ei ole kohtaan esitetty syytteitä, mutta jotka ovat liian vaarallisia vapautettaviksi. Siis eh, valitettavasti hän ei ole voinut pitää kiinni lupauksestaan sulkea Guantanamo. Ja tässä, Guantanamo. Ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että sen jälkeen kun näistä salaisesta vangitsemisesta pidimme kuulemistilaisuuden, niin LIPE-valiokunta on päättänyt oma-aloiten mietinnöstä jatkoksi FAVan mietinnölle, joka koskee EUn valtioiden osallistumista näihin salaisiin vangitsemisiin ja tässä tapauksessa LIBE-valiokunnalla tulee olemaan tai meidän valiokunta tulee olemaan myös tekemisissä tämän oma-aloiten mietinnön kanssa. Ja sitten voisimme mennä yhteen tämän päivän esityslistan pääaiheista. Ja se koskee palestiinalaisvankeja, jotka ovat Israelin hallussa. Ja olen, minulla on suuri kunnia siitä, että Palestiinan ministeri, palestinalaishallinnon ministeri Isak Karak on täällä kanssamme ja olen myös iloinen siitä, että palestiinalaishallinnon valtuuskunta on tässä kuulemisessa mukana tänä aamuna. Palestinalaisvaltuuskuntamme parlamentissa ja sen puheenjohtaja Herra Derossa on paikalla tänään tässä vieressäni. Ja varapuheenjohtaja, mitä tulee valtuuskuntaan Israelin kanssa – sen, varapuhe, sen puheenjohtaja Rova Isvalova on, hänet on kutsuttu tänne myös ja hänelle annetaan myös puheen, puheenvuoro. Haluaisin toivottaa Rikatin kenraali Dan Avimerin tänne tervetulleeksi. Hän on Israelin vankilapalvelun tiedustelupalvelun päällikkö. Ja sitten sitten äh, hänen mukanaan täällä oleva henkilö on Olen poikkeuksellisesti antanut ministerille 10 minuutin sijasta 15 minuuttia puheaikaa, jotta hän voisi esittää hyvin kattavan selonteon ja sitten haluamme tässä tarpeeksi aikaa keskustelulle, joten pyytäisin teitä pysymään tässä 15 minuutissa ja haluaisin antaa ensiksi herra de Rossalle puheenvuoron asian esittelyksi varten viideksi minuutiksi. The, uh, Madam Chair for... Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin kiittää teitä ja rouva puheenjohtaja kutsusta tähän kuulemiseen tänään. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi luonnollisesti palestiinalaiset ministerit ja ähm, vankiloista vastaavat äh, henkilöt, jotka ovat paikalla. Heillä on varmasti mielenkiintoisia äh, lisäyksiä tähän keskusteluun tarjottavanaan. Äh, Palestinian lakia säätävän neuvoston ähm, valtuusto on ollut hyvin huolestunut tästä vangittujen henkilöiden tilanteesta ähm, jo monia vuosia ähm, PLCn edustaja ähm, herra Dwight, joka oli äh, vangittuna, ähm, on nyt vapautettu. Emme valitettavasti ole saaneet häneen äh, yhteyttä. Äh, olisimme halunneet keskustella hänen kanssaan. Tämä on sellainen asia, jonka olemme tuoneet esiin meidän kokoustemme aikaan sekä länsirannalla että Gaasassa. Ei vain palestinalaisten vangittujen henkilöiden tilanne, mutta myöskin herra Gilad Shalin tilanne. Palestinalaiset ovat siis pitäneet häntä vangittuna, todennäköisesti Gaasassa. Parlamentti on huolissaan ihmisoikeustilanteesta Tämä alivaliokunta on huolissaan ihmisoikeuksista. Me emme tee eroa kansallisuuden suhteen. Jokaisella on oikeus ihmisoikeuksiin. Meidän huolemme tänään on erityisesti niiden noin 6000 palestinalaisen vangin tilanne, jotka tällä hetkellä ovat israelisten vankiloissa. Noin 750 000 henkilöä on ollut israelilaisissa vankiloissa 60-luvun äh, jälkeen. Tämä on valtava luku. Noin 30 000 näistä henkilöistä on ollut naisia ja 25 äh, 000 heistä on ollut lapsia. Äh, nykyisin arvioidaan, että israelilaisissa vankiloissa on noin 300 lasta. Kansalaisjärjestöt kertovat, että nämä olosuhteet, joissa nämä lapsivangit ovat, kuulustelujen aikaan eivät ole sellaisia, että niitä voitaisiin hyväksyä, eivätkä myöskään oikeudenkäynnit. Tämä on erittäin vakava asia ja tämän parlamentin pitäisi sitoutua siihen. Toivon, että seuraavien kuukausien aikana parlamentin olisi mahdollisuus tehdä tässä asiassa julkilausuma ja toivon, että näin tapahtuu. Toivon myöskin, että YK lähtee käsittelemään tätä aihetta erityisesti ja YK pitäisi tehdä itsenäinen tutkimus palestinalaisten vankien olosuhteista. Näin, näin huomioin annan Heidi Hautalalle puheenvuoron takaisin. Kiitos ja jotkut jäsenet ovat sanoneet, että kanavalla kolme ei ole Ranskan tulkkausta. Voisimmeko saada ratkaisun? Okei, nyt vaikuttaa siltä, että kaikki taas toimii. Kiitos puheenjohtaja De Rossa. En tiedä. En usko, että Rova Sehnalova on vielä tällä paikalla, joten haluaisin avata keskustelun. Hän ei ole paikalla joten kuulemme ministeriä, joten olkaapa hyvä, käyttäkää te puheenvuoronne. السيد الرئيس السيد الرئيس باسم وزارة شؤون الأسرة والمحرر Kiitokset palestinalaisen hallinnon edustajien nimissä eh, ja myöskin kansalaisjärjestöjen nimissä ja kaikkien niiden edustajien nimissä, myöskin Brysselin lähetystämme nimissä haluan esittää kiitokset kaikille niille, jotka kutsuivat meidät tähän tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus käydä keskustelua ihmisoikeuksista. Myöskin Palestinan lainsäätävän hallinnon puheenjohtajan nimissä haluan esittää kiitokset. Abu Rahmalin vapauttaminen äh, on hyvä asia ja nyt toivomme, että muutkin pidätetyt vapautetaan israelista vankiloista. Demokratia, oikeus, äh, oikeusvaltioperiaate, nämä kaikki ovat äh, kysymyksiä, jotka liittyvät keskeisesti muutokseen kulttuurin ja ihmiskunnan tulevaisuutta muuttavan tilanteeseen. Meille kaikille on tärkeää se, että ihmiset vapautuvat vankiloista ja ihmisoikeuksia käytetään kriteerinä myöskin Euroopan unionin harjoittamassa ulkopolitiikassa tällä hetkellä. Tämä on tärkeää seikka, äh, kun tarkastelemme valtioiden suhteita. Me haluamme kuitenkin ottaa nyt esiin käsittelyyn ongelman, joka liittyy inhimillisen kärsimyksiin. Tarkoitan tällä nimenomaan <clears throat> pidätysoloja ja pidätettyjä henkilöitä, palestinalaisia pidätettyjä Israelissa. Tämä on suuri ongelma, Ja luonnollisesti kaikki haluamme panostaa siihen, että asia saadaan periaatteellisesti ratkaistuksi. Tämä liittyy myöskin turvallisuuskysymyksiin ja vallankäyttöön. Ja siksi eh, emme missään tapauksessa voi hyväksyä sitä, että ihmisoikeuksia poljetaan. Arvoisat naiset ja herrat, olemme tänään Euroopan parlamentissa äh, käymässä keskustelua siitä, minkälaiseksi tilanne on muotoutunut näiden 40, 40 vuoden aikana, kun Palestina on ollut miehitettynä. Ja haluamme käsitellä nimenomaan inhimilliseen kärsimykseen kysyviä, liittyviä kysymyksiä, ihmisoikeuskysymyksiä, ja niitä oikeudellisia kansainvälisiä keinoja, joita meillä on käytössämme, jos ihmisoikeuksia rikotaan Israelin toimista. Ajattelemme myöskin kansallista lainsäädäntöä, mutta usein kysymys on tilanteesta, jossa asetutaan lain ulkopuolelle, sen yläpuolelle. Kansainvälinen yhteisö on ollut hidas äh, tässä äh, asiassa. Reaktiot ovat olleet äh, varsin hitaita. Olemme halunneet vaikuttaa nopeammin tilanteeseen Israelissa ja saada pidätetyt vapautetuksi nopeammassa aikataulussa. Me odotamme luonnollisesti teiltä toimia ja myöskin YK turvallisuusneuvostolta – kuten myöskin kansainväliseltä rikosoikeudelta äh, odotetaan toimia, äh, jotta palestinalaiset pidätetyt äh, saataisiin vapautetuksi ja jotta ihmisoikeuksia ja pidätettyjen oikeuksia kunnioitettaisiin kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kansainvälinen oikeus on se <clears throat> viitekehys, jonka puitteissa pidätettyjä on kohdeltava. Tällä kaikella on suurta merkitystä ja kun huomaamme, että Israel ei kuitenkaan noudata kansainvälisiä sääntöjä ja sopimuksia, esimerkiksi turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, eikä myöskään Geneven yleissopimuksen kolmatta, kolmatta äh, kohtaa, tilanne on mahdoton hyväksyä. Meillä on myöskin kansainvälisen rikostuomioistuimen päätöslauselma, joka koskee palestinalaisia pidätettyjä. Kyse on yli 6000 pidätetystä henkilöstä, palestinalaisesta henkilöstä. Heitä pidetään jatkuvasti pidätettyinä ja me haluamme heidän vapautustaan. Kyse on naisista, miehistä, lapsista, vammaisista henkilöistä. Jotkut heistä ovat olleet pidätettynä yli 20 vuotta. Nämä kaikki asiat huolestuttavat meitä ja ylipäätään pidätettyjen tilanne on vaikea. Usein heidät on pidätetty täysin mielivaltaisesti israelaisten toimesta ja he eivät saa tavata perheitä. Me olemme jatkuvasti pitäneet asiaa yllä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja ylipäätään pyrimme vaikuttamaan ympäri maailmaa tämän asian ja asian tilan parantamiseksi. Ihmisoikeus kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Miten me voidaan hyväksyä se, että Knesset, Israelin parlamentti, on säätänyt lakeja, jotka rikkovat pidätettyjen perusoikeuksia? Puhun nyt laista, jotka hyväksyttiin vuosina 2009 ja 2010 esimerkiksi puolen vuoden aikana ei ole mahdollista tavata asianajajaa. Perheenjäsenet eivät saa käydä viero, vierailulla. Erilaisia eristysolosuhteita pidetään yllä. Punaisristiedustajia ei saa tavata puoleen vuoteen. Kirjoja ei saa lukea. Tämän tyyppisiä lakeja on hyväksytty. Ja niin sanottujen laittomien Taistelijoiden tilannetta säätelevä, säätelevä laki on niin ikään hyväksytty Israelissa. Miten voidaan hyväksyä tilanne, jossa tällaista lainsäädäntöä toteutetaan ja kuitenkin ne rikkovat Geneven neljättä sopimusta? Millä tavoin voidaan ajatella hyväksyä tällainen tilanne, kun sitä tarkastellaan yleisesti turvallisuuspoliittisessa poliittisesta näkökulmasta. Myöskin äh, kollektiivisia äh, rangaistuksia on äh, pantu täytäntöön Itä-Jerusalemissa ja erilaisia rikkomuksia on tapahtunut myöskin Kaasan asukkaiden piirissä. Millä tavoin voidaan ylipäätään ajatella, että vierailuoikeus on pyörätty pidätetyiltä, palestinaisilta pidätetyiltä ja ylipäätään lasten, alaikäisten pidättäminen, kidutus, nämä kaikki ovat seikkoja, jotka ovat selvästi törmäyskurssilla kansainvälisen lasten oikeussopimuksen kanssa. Näyttää siltä, että ihmiset ovat sokeita. He eivät kerta kaikkiaan osaa lukea lainsäädäntöä. Asianajajat eivät siis saa käydä tapaamassa pidätettyjä ja Keskimäärin minu, visiitti, vierailujen pituus on 3 minuuttia 6 sekuntia ja tämä koskee myöskin asiavierailuja. Hebronissa ja Jerusalemissa 20 lasta on eristetty heidän kodeistaan. Miksei tilannetta ole seurattu? Isra Harovits, turvallisuusministeri, on uhannut lapsia ja lasten perheitä ja todennut, että mitään erityistä turvaa ei myöskään lapsille, lapsilla ole olemassa. Nämä kaikki ovat esimerkkejä samasta asiasta. Ramallahissa on kidutettu lapsia kahden päivän ajan. Israeliset sotilaat ovat virtsanneet erään henkilön päälle. Tällaisia esimerkkejä on olemassa. Millä tavoin voidaan hyväksyä tämän, tällainen toiminta? Ihmisiä on hakattu käsille, heitä on kidutettu, sähkösokkeja on annettu. Hyvät naiset ja herrat, meillä palestinalaisina on oikeus vedota oikeudenmukaisuuteen. Meidän on saatava puolustaa perheitä ja pidätettyjä emme hyväksy sitä, että rankaisemattomuus vallitsee. Esimerkiksi Ahmed Salat on ollut pidännettynä eristyselissä jo hyvin pitkään ja sellin olosuhteet eivät millään tavoin täytä alhaisimpiakaan kriteereitä. Eikä ole olemassa kansainvälisiä sääntöjä, jotka laittavat lopun tälle mielivaltaiselle pidätykselle. Vuoden 2000 jälkeen 20 000 pidätettyä on vapautettu, mutta siitä huolimatta peräämme kansainvälisiltä oikeudelta loppua tälle tilanteelle. Israelaiset turvallisuusviranomaiset ovat valmistelleet asiakirjoja. Ne on julkaistu 28.11. viime vuonna ja niissä oikeutetaan kidutustoimet. Erilaisia raportteja on niin ikään julkaistu ja siitä käy selkeästi ilmi, että kidutusta ja harjoitetaan. Kansainvälinen tutkintakomitea, jonka punainen risti käynnisti, jonka työn punainen risti käynnisti vuonna 2010, on kuitenkin tuonut esiin uusia seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi sairaustapauksiin ja pidätettyjen tilan. Jos tämän raportin lukee, ymmärtää varsin hyvin, että tilanne on kestämätönä. Eli kaiken kaikkiaan palestinalaisten pidätysolosuhteet ovat järkyttävät. Olemme odottaneet kuulemistilaisuutta, jossa näitä asioita voidaan käsitellä. Myöskin Facebookin kautta on ollut mahdollista välittää erilaisia valokuvia ja tietoja siitä, miten israelilaiset sotilaat toimivat palestinalaisten pidätettyjen kanssa. Sotilaat ovat jopa tanssineet pidätettyjä ympärillä ja muita vastaavanlaisia tilanteita on nähty. 2009 huhtikuun 19. päivä myöskin tapetti eräs pidätetyistä ja tämä kaikki on tapahtunut Israelin alueella. Kaiken kaikkiaan näistä syistä ja vielä muistakin syistä me vetoamme oikeuteen. Me haluamme välittäjän palestinalaisten ja israelisten välille, jotta voisimme auttaa esimerkiksi sotaa paineita siviileitä ja, ja muita henkilöitä. Ihmisoikeudet ja perusoikeudet on pystyttävä säilyttämään tämän, vaikkakin Israelin yhteiskunta on selvästikin epä, on epämoralisoitunut, mutta erityisesti palestinalaisten pidätettyjen tilanne on huolestuttava, koska yli 8000 250 000 ihmistä joutuu kärsimään tilanteesta, on joutunut kärsimään tilanteesta viimeisten vuosikymmenten aikana. Me haluamme asioiden tapahtuvan pidätettyjen oikeuksia kunnioittaen ja kansamme nimissä toivomme, että inhimillisyys lopulta voittaa. Kiitos ministeri tästä selostuksesta. Sitten minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi hyvin arvovaltainen turkkilaistuomareiden valtuuskunta tähän kokoukseen. Ja tänä aamuna puhuin valiokunnalle äskettäisistä sananvapauden rajoittamisesta Turkista ja toivottavasti te tärkeät tuomarit voitte ylläpitää tätä sananvapautta lehdistön vapautta. Nyt käännymme sitten israelilaisvieraittemme puoleen, eli 15 minuutin ajan prikaatin kenraali Dan Avimer ja eh, majori Naftali Smalls. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua tämän valiokunnan edessä. Tämä on todellakin onni olla tässä kaunissa kaupungissa vuoteiden kanssanne. Toivon, että voisin tänä aamuna häilyttää muutamia myyttejä. Ensimmäinen asia on se, että nykyisin ö, vangit Israelissa eivät ole armeijan vangitsemina. Nykyisin Israelin vankilajärjestelmä ei ole Zahadin hallinnassa vaan Israelin vankilalaitoksen hallinnassa. Se huolehtii kaikista vangeista koko maassa. Me olemme erityinen elin, joka on koko maailmassa kansainvälisesti tunnustettu ja kansainvälisen vankila, vankiloiden edustuston tunnistama. Ehkäpä tänään esitetyt luvut ovat hiukan vääristyneitä. Ne ovat mahdollisesti Palestiinan viranomaisten antamia. Haluaisin nyt hälventää muutamia myyttejä. Minulle ei ole selvää, kuinka voisi olla 10 000 turvallisuussyistä vangittua henkilöä kahdesta syystä. Ensinnäkään nämä 5000 henkilöä, jotka ovat ähm, salaisissa äh, laitoksissa tällaisia nykyisin ei ole. Toinen äh, kohta liittyy rahoitukseen. Suuria summia rahaa äh, ohjataan joka kuukausi vankiloissa olevien vangittujen tileille. Ja nämä ovat siis todelliset luvut nykyisin rouva puheenjohtaja, mitä tulee turvallisuussyistä vangittuihin henkilöihin Israelissa vankiloissa tähän lukuun kuuluvat mukaan naiset, miehet ja lapset. Ja olen kuullut monia arvioita turvallisuussyistä vangittujen naisten määrästä. Todellinen lukumäärä ei ole tuhansia eikä satoja. Todellinen lukumäärä on 28, siis 28 naisvankia. Kolmas kohta rouva puheenjohtaja, on se, että haluaisin kertoa teille, että on totta, että vankilat eivät ole viiden tähden hotelleja, niissä ei ole uima-altaita, ja tämä on totta sekä turvallisuussyistä vangittujen vanki, vankien kohdalla että muiden vankien kohdalla. Rouva puheenjohtaja, jos olisin samaa mieltä ministerin kanssa, mitä tulee vankien oikeuksiin, olisimme molemmat väärässä, hyvät valiokunnan jäsenet. Me olemme hyvin huolissamme eh, siepattujen sotilaiden puolesta ja jatkamme heidän tapaustensa suhteen jatkuvia ponnisteluja. Jos molemmilla puolilla omatunto olisi puhdas, eh, tämä olisi erittäin hyvä edistysaskel. Rouva puheenjohtaja, turvallisuusvangit Israelissa – nauttivat ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia, kuten näette. Nykyisin vankilat eivät ole sellaisia kuin ne ennen olivat. Olen ymmärtänyt, että ministeri on vieraillut 20 vuotta sitten laitoksessamme. Ne kolme vankilaa, joissa hän oli, eivät enää ole olemassa. Nykyisin israelilaiset eivät pidä vangittuja tällaisissa laitoksissa. On erilaisia laitoksia erityyppisille vangeille. Vangeilla on paljon tilaa, heillä on edustajat, jotka voivat puhua heidän puolestaan vankilalaitoksessa. He voivat lähettää perheilleen joka vuosi valokuvia. He voivat myöskin saada videokuvaa perheeltään heillä on täydet uskonvapaudet, he voivat rukoilla. Minä menin eräänä perjantai-iltapäivänä erääseen vankilaan, enkä nähnyt ketään, koska kaikki olivat tuolloin rukoilemassa. Kaikki muslimit siis. Vangit voivat lähettää sähköpostia ja postia perheilleen ja me suhtaudumme hyvin vakavasti kaikkiin valituksiin, mitä tulee vankien oikeuksiin. He voivat tehdä valituksia poliisille, oikeusasiamiehille ja tietenkin tuomioistuimelle. Tuomioistuimet käsittelevät vangittujen erilaisia valituksia, mitä tulee majoitustiloihin, ravintoon tai muihin asioihin, ja Israelin viranomaiset pyrkivät tekemään kaikkensa näissä asioissa. Ja virano, myöskin, vankeja myöskin haastatellaan, vastaavat, upseerit tulevat tapaamaan heitä ja he voivat puhua ja sanoa, mitä heillä on sydämellään, ja me takaamme oikeuden vierailuihin. Tämä on erittäin tärkeä asia. Jos verrataan esimerkiksi herra Shalikin tapauksessa valitseviin olosuhteisiin. E, joskus vankiloissa olosuhteet ovat hiukan heikot, mutta joka tapauksessa nämä vierailut on turvattu punainen risti, jonka puolesta voidaan puhua, turvaa tämän. Eli viikoittain vankiloihin tulee bussilasteittain henkilöitä vierailemaan ja tietenkin myöskin kymmenvuotiaasta lähtien lapset voivat vierailla vankiloissa. Toisin kuin monissa muissa maissa, vangit saavat pitää lapsiaan sylissään ja nämä vierailut kestävät ainakin noin 40 minuuttia. Ja näitä vierailuja tapahtuu eri alueilla. Mitä tulee lakimiehiin, minä itse olen lakimies, lakimiehet pääsevät vierailemaan ö, vankiloihin ja he voivat edustaa vankeja tuomioistuimissa. Vangit saavat kolme ateriaa päivittäin ja he saavat myöskin täydellisen terveydenhuollon. Heidät viedään sairaalaan, jos sellainen tarve ilmenee. Mitä tulee koulutukseen, vangit voivat opiskella Israelin avoimessa yliopistossa ja tietenkin he saavat lukea mitä haluavat, ellei kyseessä ole jokin kyseenalainen teksti, mitä tulee sitten urheiluun. Monia urheiluvälineitä, kuten palloja ja verkkoja on vankiloissa ja niitä saa käyttää päivittäin. Vangit saavat myöskin lehtiä. Minä en itse polta tupakkaa, mutta ne vangit, jotka eivät pysty ostamaan tupakkaa, koska heillä ei ole rahaa, saavat ähm, vankilassa tupakkaa, vaikka minä en suosittelisi tietenkään polttamista. Joka tapauksessa vangeilla on kantiini ja vangit saavat joka ähm, kuukausi 80 tai 100 dollaria ja perheitä kannustetaan lähettämään kolme tai 500 dollaria vankilan tilille kuukausittain. Tätä rahaa käytetään ylimääräisen ruoan tai muun hankkimiseen, jos vanki niin toivoo. Mitä tulee muihin asioihin, herra rouva puheenjohtaja ja hyvät jäsenet, me turvaamme vankien kaikki perustarpeet. Tietenkään ei ole mukavaa olla vankilassa, mutta vangit saavat ulkoilla päivittäin äh, vankilassa. Heitä ei piiloteta. He ovat julkisesti tavattavissa. Äh, sekä lakimiehet että vierailijat voivat tavata heitä, rouva puheenjohtaja. tietyissä vankiloissa on ollut ongelmia, joissa on pyritty aiheuttamaan väkivaltaa. Minä haluaisin myöskin sanoa, että me emme tietenkään puhu tässä poliittisista vangeista. Israel ei vangitse poliittisia aktivisteja. Me olemme kuulleet Foga-perheen tarinan, josta viisi jäsentä oli murhattu. 70 prosenttia vangeista Israelissa on syyllistynyt henkirikoksiin, heillä on siis verta käsissään. Me tulee kansainväliseen oikeuteen, heillä on oikeus oikeudenkäyntiin ja me olemme aina halunneet turvata vankien oikeudet. Haluaisin toivottaa teille menestystä nykyisessä työssänne. Kiitoksia hyvin paljon. Thank you very much. Um, does Mr. Avimer... Kiitos. Haluaako herra Avimer? Ei ilmeisesti tässä vaiheessa käyttää puheenvuoroa, joten nyt olemme kuulleet ministeriä ja olemme kuulleet Israelin vastauksen. Ennen kuin avaan keskustelun tai annan puheenvuoron kollegoille – Ehkä voisin pyytää herra Aimeja tai herra Smolovitsia vastaamaan ministerin puheenvuoroon, kun hän sanoi Knessetin säätämistä laista, puhui Knessetin säätämistä laista 2009-2010, jotka rikkovat vankien perusoikeuksia. Emme kuulleet minkäänlaista kommenttia tästä. Kiitos, me olemme demokraattinen maa ja me emme riko lakeja, mitä tulee esimerkiksi vankien kuulusteluun, niin ei ole minkäänla- heidän oikeuksiaan ei loukata, emmekä eh, ei ole mikään piknik. Olen itse siis käynyt ja seuraamassa eh, kuulusteluja ehkä tässä nämä, näitä pidetään esimerkiksi keskellä yötä, mutta jos on joku vaara, niin hei, vankeja ei kuulustella ennen kuin tämä vaaratilanne on ohi. Kiitos ja nyt sitten minulla on neljä puheenvuoroa. Edustajat Gilnilsen, e, Gilnilsen ensiksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, jos näin sallitte, Israelin edustajille, että me ei ole mikään kunnia, vaan sen etuoikeus, eh, jota ei aina anneta kaikille eh, niille maille, joissa ihmisoikeuksia ei eh, noudateta. Tämä on itse asiassa häpäisy demokratialle, koko demokratian käsitteelle. Haluaisin esittää kiitokset Rade Rossalle ja ministerille, jotka selvittivät olosuhteita palestinalaisten oloja vankiloissa. Me tunnemme tilanteen jo pitkälti kansalaisjärjestöjen tekemän työn pohjalta. Tilannearvio on siis selvä. Nyt kuitenkin muutama kysymys. Ensinnäkin 19 vankilaa, jos oikein ymmärsin. Ne kaikki sijaitsevat Israelissa paitsi yksi. Tämäkin, jos tarkastelee asiaa Geneven 4. yleisopimuksen kannalta, ei päde, koska vankiloiden pitäisi sijaita mietitellä alueella, eli kansainvälistä oikeutta rikota jälleen kerran. Ministerille totesin, että sinänsä minulle sopii se, että puhutaan rankaisemattomuudesta, enkä missään nimessä ole tyytyväinen siihen, miten pitkään ja monimutkaisesti Euroopan, Euroopan unioni on toiminut, mutta tämä ei kuitenkaan vastaa tilannetta Euroopan unionin kansalaisten piirissä. Haluaisin esittää erään täsmällisen kysymyksen, koska minulla oli, on, oli mahdollisuus esittää se Israelin viranomaisille. Puhuttiin israelilaisesta äh, pidätetystä ja nyt haluaisin puhua erästä eurooppalaisesta äh, pidätetystä ranskalaisesta henkilöstä. Niin kuin useat ranskalaiset, minäkään ymmärrä sitä, että nuori salaamuri on edelleenkin vangittuna. Hän on jo kuusi vuotta ollut Israelin pidättämänä ja kuitenkin kyse on eurooppalaisesta kansalaisesta. Äh, hän on ollut jo 13 kolmatta, äh, kuusi vuotta sitten pidän, pidätettynä. Rova Amuri äh, ja, ja muut eräyhdistyksen edustajat olivat vierailulla niin presidentti eh, Sarkosin eh, pakeilla. Kuitenkin eh, kyse on Israelisesta sotilastoimeen perustavasta päätöksestä ja kuitenkaan siinä ei mainita mitään selkeää pidätyksen syytä. Tämä on siis täysin ristiriitainen ja mielivaltainen tilanne. Nyt haluaisin käyttää tilannetta hyväkseni ja kysyä äh, ja pyytää tälle selvitystä. Tiedän, että asia on monimutkainen ja, ja moni äh, säikeinen, mutta kysyisin kuitenkin äh, tästä yksityiskohdasta, joka koskee Ranskan ja Euroopan unionin kansalaista. Itse olen ulkoasianvaliokunnan jäsen, ihmisoikeusalivaliokunnan jäsen ja Palestiinan valtuuskunnan jäsen. Ja haluaisinkin, että me Euroopan parlamentin jäsenet yhdessä israelilaisten kanssa järjestäisimme vastavuoroisuuden hengessä vierailun vankiloihin Israelissa ja saisimme tutustua lasten ja naisten oloihin näissä pidätyskeskuksissa ja vankiloissa. Kiitos Roger Nielsen myös ehdotuksistanne, jotka koskevat tätä vierailua. Seuraavaksi edustaja Kasulides. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen ministerille ja toinen Israelin vankilapalvelun edustajalle. Kysymykseni ministerille on, että liittyvätkö hänen valtuudet myös siihen, eh, mitä tulee palestiinalaisvankien kohteluun eri, mitkä, jotka ovat erilaisissa palestiinalaisvankiloissa ja ketkä esimerkiksi tutkivat sieltä tulevia valituksia. Ja kysymys sitten Israelin edust, äh, vankilahallinnolle, niitä on kaksi. Ensimmäinen on se, mikä sai aikaa, tai mikä sai Israelin korkeimman tuomioistuimen 6.9.99 päättämään kidutuksen kieltämistä, mitä tulee Israelin turvallisuuspalveluille ja vankiloihin. Ja toinen kysymys, onko olemassa kidutussyytteitä ja pahoinpitelysyytteitä, mitä tulee pidätyksiin, joita poliisi tai sotilaat tekevät. Kuinka monta tällaista tapausta on raportoitu Israelin vankilahallinnolta asianmukaisille viranomaisille jos ajatellaan kuluneita vuosia. Jos ajatellaan sitä, millä, miten ihmiset hoitavat vastuunsa hyvin hankalassa tilanteessa. Kiitos herra Kasuliides näistä hyvin täsmällisistä kysymyksistä. Seuraava kysymyksen esittää Rova Auken. Yes, thank you very much. Kiitos. Ensiksi haluaisin sanoa, että tuen ehdotusta Rova Kinlisseniltä, että lähetämme valtuuskunnan, joka voi täysin päästä tai jolla olisi täysin vapaus ja pääsy vankiloihin. Meillähän oli valtuuskunta viime vuonna ja silloin emme pystyneet pääsemään vankiloihin. Ja olen erittäin iloinen kuullessani, että tilanne on muuttunut ja me todellakin odotamme, että pystyisimme samalla myös ottamaan mukaan Adamirin kansalaisjärjestöt, kaikki ne tahot, jotka voivat meille tämän informaation antaa ja vastata sitten korrektisti kysymyksiimme ja toivomme tosiaan, että sanotte, että olemme tervetulleita. Sitten toinen kysymykseni, voitteko vahvistaa sen, että eilen olikohan se nyt eilen tai sitten toissa päivänä Abdallah Abuhama vapautettiin 16 kuukauden jälkeen vankilasta sen jälkeen kun, siis hän oli järjestänyt täysin laillisen mielenosoituksen sotaa vastaan ja tämä, tätä pidettiin laittomana ja 16 kuukauden jälkeen hänet vapautettiin eilen ja hänet oli tuomittu sotilastuomioistuimessa, siis sotilasjärjestelmässä. Ja EU on sanonut, että hän on ihmisoikeuksien puolustaja ja Amnesty International on sanonut, että hän on oman tunnon vanki – ja millä tavalla voitaisiin vakuuttaa, että tämä ei tapahdu koskaan. Seuraavaksi Baron Sladford. Thank you very much, uh, Madam Chair, and, uh... Kiitoksia hyvin paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia tämän tärkeän kokouksen järjestämisestä. Parlamentin valiokunta pyrkii objektiivisuuteen ja pyrki olemaan neutraali koskien sitä, mikä hallinto on rikkomuksia tehnyt. Olipa se nyt Israelin tai Palestiinan puoli, me tänä aamuna olemme käsitelleet tätä kysymystä. Selvästi tämä parlamentti on ollut enemmän huolissaan kidutusväitteistä – ja pidätyksestä ilman oikeudenkäyntiä. Minä olen ollut hyvin keskittynyt tähän Yhdysvaltain kohdalla tai väitetysti Euroopassa tapahtuneissa tilanteissa. Minä olen pyrkinyt olemaan objektiivinen ja reilu näissä asioissa, eli kaikki kidutusväitteet ovat mielestäni erittäin huolestuttavia. Haluaisin tiedustella Israelin edustajalta Adamerin raportissa. Annetaan ymmärtää, että vaikka Israelin korkein oikeus pyrki kieltämään syyskuussa 1999 kidutuksen käytön, tästä on mainittu jo, se salli fyysisen painostuksen käytön. Voisitteko te kommentoida tätä asiaa, kertoa mikä tarkka laillinen tilanne on? Minä itse tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta ja meillä on ollut oikeus istuimissa tapauksia, joissa on saatu tunnustuksia kidutuksen alla ja nämä tapaukset on täysin tuomittu. Toinen asia koskee sitten vankien kohtelua. Te sanoitte, että te turvaatte kaikki perustarpeet, mutta sitten te viittasitte siihen, että perheet lähettämät kolme tai 500 dollaria kuukausittain. En täysin ymmärrä, miksi he tarvitsevat näin suuren summan rahaa, jos kaikki perustarpeet on turvattu. Voisitteko te kommentoida täältä niin kutsuttua hallinnollista vangitsemista ilman oikeudenkäyntiä. Mikä la- lakiperusta tai oikeusperusta Israelissa on tälle? Kuinka oikeutetaan tämä? Parlamentti on ollut erittäin tiukasti tämän tyyppistä vangitsemista vastaan sellaista, missä oikeudenkäyntiä ei käydä. Viitteet valtuuskuntiin, jos ajatellaan, että asetetaan kysymyksiä Israelille, että nyt myöskin kyseenalaistaa palestinalainen järjestelmä ja muutkin viranomaiset myöskin ne, jotka ovat Euroopan unionin sisällä. Meidän täytyy aina pyrkiä olemaan täysin neutraaleja ja objektiivisia, eikä tuoda poliittisia näkökulmia näihin ähm, ihmisoikeusasioihin mukaan. Can I mention that? Kiitos Vanata Lanford. Haluaisin mainita, että hän on myös Libe-valiokunnan esittelijä. Mitä tulee minimimenettelystandardeihin, mitä tulee erilaisiin äh, rikosoikeudenkäynteihin. Sitten herra Fylides, ja nyt on sanottava, että keskustelu on hyvin vilkasta ja herra sen jälkeen on kolme puheenvuoropyyntöä vielä, joten haluaisin pyytää, että kaikki käyttävät hyvin tiiviin puheenvuoron niin, että voimme saada kunnon vastaukset sekä ministeriltä että Israelin edustajalta. Brief. Kiitos rouva puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Kun kuuntelen ministeriä ja Israelin valtuuskunnan edustajaa, niin ei itse asiassa voi päättää mihin uskoa, jollei ole omia kokemuksia. Ja satun olemaan yksi niistä, jotka, olen käynyt, jotka ovat käyneet alueella useita. Olin vuonna 2008 valtuuskunnan jäsen ja silloin kävimme sellaisessa vankilassa, jossa oli pidätettynä henkilö. Ja minulla on oma kokemukseni siitä, miten Israelin, valtu, Israelin viranomaiset kohtelivat Euroopan unionin valtuuskuntaa. Meidät jätettiin odottamaan sinne tunniksi käytäville ilman minkäänlaista selitystä. Ei kerrottu, äh, sallitaanko meidän tavata tämä banki tai ketään muutakaan. Ja tietysti Israelin valtuuskunnan edustaja siis kuvasi tilannetta niin, että jokaisen on hyvin paljon helpompi olla uskomatta yhteenkään sanaan. Mitä Israelin viranomaisten kohteluun tulee, mitä vankeihin ja koko palestinalaiskansaan tulee, niin satuin olemaan Gaasan pommituksen aikana siellä. Olin siellä silloin, kun meitä, meidät meitä kiellettiin ylittämään raja Gazaan, siis virallisena valtuuskuntana. Ja ainoa tapa, jolla voi toimia, on pyytää YK riippumatonta komissiota tutkimaan Israelin vankiloiden tilannetta ja vankien tilannetta ja tuen täysin sitä ehdotusta, että tämä valiokunta lähettäisi valtuuskunnan ja raportaisi takaisin parlamentille. Kiitos herra Teanta Fylides. Ja seuraavaksi sitten rouva Andri Kiene, valiokunnan varapuheenjohtaja. President. Um, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että ei ole häpeä puhua tämän valiokunnan kokouksessa. Tämä on meidän velvollisuutemme. Kukaan ei ole täydellinen. Euroopan unionin jäsenmaat eivät ole täydellisiä. Minun maani ei ole täydellinen. Jos valtuuskunnat Palestiinasta ja Israelista tulivat tähän kokoukseen. Se tarkoittaa sitä, että he haluavat parantaa asioita ja meidän tulee auttaa heitä siinä tai osallistua tähän työhön. Minulla olisi muutamia kysymyksiä Israelin edustajalle. Te mainitsitte ensinnäkin eh, vangittujen määrän, palestinalaisten vangittujen määrän israelilaisissa vankiloissa. Eli ähm, tässä oli tapahtunut hyvin suuri lasku äh, vankien määrässä verrattuna edellisiin vuosiin. Voitteko selittää tämän? Toisekseen te sanoitte, että vangit voivat tehdä valituksia oikeusasiamiehille. Onko teillä tietoa, kuinka paljon tällaisia valituksia palestinalaiset vangit ovat tehneet israelilaiselle oikeusasiamiehelle. Sitten minulla oli kysymys koskien lapsia. Meillä oli tieto, että Israelin vankiloissa oli yli 200 280 lasta. Onko teillä omaa lukua tässä asiassa? Arvostaisin, jos voisitte kertoa heidän tilanteestaan. Kiitoksia. Kiitos Ruva Andrikine näistä hyvin täsmäisistä kysymyksistä ja sitten varapuheenjohtaja Javacentin. Chciałem pani przewodnicząca podziękować za możliwość. Kiitos, haluan esittää kiitokset puheenjohtajille tämän tilaisuuden järjestämisestä. Olen samoilla linjoilla äh, kuin muutkin tässä kiinnostavassa keskustelussa. Ja, ja varsinkin parantaa Latfordin sanat voin täysin allekirjoittaa. Mikrofoni. Mikrofoniongelmia. Teraz jest dobrze, tak? Więc ja chciałem... No niin, nyt mikrofonikin toimii. Ja kuten sanoin, olen täysin samoilla linjoilla kuin parlamentar Ladford. Tilanne on varsin monimutkainen ja meidän roolimme tässä kokonaisuudessa Euroopan parlamentin jäseninä on luonnollisesti täyteen objektiivisuuteen perustuva. Tämän voin aivan vilpittömästi todeta. Poliittisten vankien pidättäminen ja, ja pidätysolosuhteet Israelissa on aihe, jota on käsitelty jo aikaisemminkin. Näyttäisi siltä, että palestiinalaisviranomaiset toimivat oikeuden ja lain mukaisesti ja Israelaiset taas eivät näin toimi. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. On mietittävä niitä perusteita, joita pidätyksille Israelissa tänä päivänä on? Onko kyse oikeudellisista perusteista vai kenties hallinnollisista pidätysperusteista? Lisäksi haluaisin vielä palata kysymykseen, joka liittyy alaikäisten tilanteeseen. On varsin tärkeää käsitellä myöskin tätä seikkaa. Millä perustein alaikäisiä ylipäätään pidätetään ja minkälaisia oikeuksia heillä on? Niin kuin jokainen tietää, he ovat puolustuskyvyttömiä henkilöitä, ihmisiä. Joten palaan vielä tähän periaatteelliseen kysymykseen. Onko mahdollista, että Euroopan parlamentin jäsenet pääsevät vierailulle vankiloihin. Koska muuten me joudumme ainoastaan luottamaan siihen, mitä hallitusten edustajat toteavat. Kiitos varapuheenjohtajalle ja viimeinen puhuja tässä osassa on Rova de Bruyne. Thank you very much. And as many... Kiitos. Ja kun monia asioita on jo tässä käsitelty, niin haluaisin yksinkertaisesti esittää kysymyksen yhdestä ainoasta asiasta, vaikka haluaisin liittää nimeni niihin, jotka tukevat ajatusta siitä, että valtuuskunta lähetettäisiin katsomaan omin silmin Euroopan parlamentaarikkoina tilannetta. Asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että kun ministeri puhui vankien siirtämisestä Tämä on sellainen asia, josta, jonka tunnen sekä Pohjois-Irlannissa että muualla, että joko vankeja siirretään jatkuvasti tietyssä vankilassa sen sisällä tai paikasta toiseen niin, että tällä tavalla tämä tietysti vaikuttaa heidän henkiseen terveyteensä, mielenterveyteensä tai sitten vaikuttaa hyvin vakavasti perheiden mahdollisuuksiin käydä heidän luonaan, koska he ensiksi lähtevät yhteen paikkaan ja sitten heidän täytyykin lähteä jonnekin muualle. Siis haluaisin pyytää, että Pekkatin kenraali puhuisi tästä ja kertoisi siitä, miten vankeja siirretään, siirretäänkö heitä jatkuvasti vankilasta toiseen vaiko sen vankilan sisällä, jossa he ovat. Kiitos, Rova de Haluaisin pyytää ensiksi Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja, joka on paikalla, käyttämään lyhyen puheenvuoron ja sen jälkeen haluaisin palata <clears throat> sitten kutsuttuihin puhujiin, joten ensiksi ulkosuhdehallinnon edustaja, olkaa hyvä. Is it Mr. Tillemans? Herra Tillemans, puheenvuoro on teillä. Madam Chair, members. Um... Rouva puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin ulkosuhdehallinnon puolesta huomauttaa, että kuun lopussa meillä on seuraava alivaliokunnan kokous, tapaaminen palestiinalaishallinnon kanssa ja varmasti tätä asiaa käsitellään silloinkin. On ehkä tärkeämpää se, että Todennäköisesti syyskuussa me järjestämme vuosittaisen tapaamisen Israelin viranomaisten kanssa. Tämä on tällainen epävirallinen työryhmä, joka tekee töitä ihmisoikeuksien äh, ja kansainvälisten organisaatioiden alalla. Äh, mitä tulee palestinalaisiin vankeihin, joita on israelilaisissa vankiloissa, Tämä kysymys on tuotu aikaisemmin esiin. Tämä on hyvin monimutkainen, hyvin ristiriitainen aihe, eikä siinä ole mitään helppoja ratkaisuja. Haluaisin vakuuttaa yksinkertaisesti teidät siitä, että me teemme parhaamme käsitelläksemme näitä asioita molempien puolien edustajien kanssa. Kiitoksia. Kiitos herra Tiilemans. Haluaisin seuraavaksi antaa puheenvuoron jälleen ministerille, jotta hän voi vastata eri kysymyksiin, joita edustajat ovat esittäneet ja myös Israelin edustaja, mutta koska meidän on vielä käsiteltävä viimeinen tärkeä aamupäivän esityslistan asia, arabimaailman tapahtumien vaikutukset Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan – Haluaisin pyytää sekä ministeriä että Israelin edustajaa käyttämään noin kolmen minuutin puheenvuoron. Eh, eh. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tuen <clears throat> tutkintavaltuuskunnan lähettämistä paikan päälle. Puhuin henkilöstä, jotka ovat joutuneet eh, kidutuksen kohteeksi, erityisesti lapsista. Henkilöt ovat siis eh, joutuneet eh, kidutetuiksi eh, Israelin vankiloissa. Meillä on esimerkiksi Kaduminin tapaus ja muita tapauksia, jotka pitäisi ratkaista ja ylipäätään, jotta koko konflikti saataisiin, saataisi ratkaistuksi, olisi parempi, että kävisitte paikan päällä tutustumassa niihin olosuhteisiin, elinolosuhteisiin, joissa vangitut elävät. Voisitte vetää paremmat, paremmin johtopäätökset. Haluaisin myöskin, että tutustuisitte punaisen ristin selvitykseen jossa selvitetään nimenomaan niiden henkilöiden tilannetta, joilta on riistetty vierailuoikeus. Myös heidän perheisiinsä olisi hyvä olla yhteydessä. Kaiken kaikkiaan siis pidätysolosuhteet ja niitä säätelevät kriteerit jäävät noudattamatta – palestinalaisten eh, oikeusoppinoiden valtuuskunta ja kansalaisjärjestöjen edustajien valtuuskunta voi myöskin varmasti antaa vastauksen näihin kysymyksiin. Thank you, minister. Now... Kiitos ministerille. Eh, eh, käyttääkö Israelista Smolovic vai Helaavimä puheenvuoron? Kiitos. Olen sekä ylpeä ja pidän kunniana ja etuoikeutena olla täällä. Mitä tulee Ranskan edustajan kysymykseen, haluaisin sanoa, että käännytte suurlähetystön puoleen minä, ja varmasti sieltä saatte vastauksen kysymyksiin. Mitä tulee sitten rahakysymykseen, niin nämä ovat sellaisia rahoja, joita annetaan vangeille sen lisäksi, mitä heillä on jo vankilassa, jotta he voivat ostaa sanomalehtiä tai sitten opiskella avaimessa yliopistossa tai ostaa suklaata, karkkia, kaikkea muuta, esimerkiksi muita vaatteita kuin vankilavaatteita. Kaikkea tätä myydään kanttiinissa. Henkilöt, joilla ei ole rahaa, he voivat saada nämä ilmaiseksi ja jotkut tekevät työtä vankilassa vapaaehtoisesti tietysti, mutta saavat palkan. Tämä on tosi seikka. Siis tämä ei mitenkään liity vankilapalveluun, ei länsirannikon eikä Gazan tilanteeseen. Tilanne on ollut hiljaisempi ja rauhallisempi. Tällä hetkellä vankila, vankeja on lähdössä vankiloista enemmän kuin on tulossa sinne. Mitä sitten tulee vankien siirtämiseen paikasta toiseen? Minun on kerrottava teille, että meillä on tuhatkunta työntekijää, jotka vastaavat kuljetuksista – Siis raha, jota käytetään kuljetukseen, on ihan uskomaton. Me emme nauti siitä, että joudumme kuljettamaan vankeja paikasta toiseen. Etenkin turvavangit ovat... Siis ministeri mainitsi sellaisen vankilan, jota ei ole. Siis meidän vankeja siirretään hyvin harvoin vankilasta toiseen. Ja joka tapauksessa haluaisin kertoa, että se ei millään tavalla vaikuta vierailuoikeuteen, koska punaisen ristin bussit kuljettavat perheet suoraan vankiloihin ja haluaisin, että puhutte Suom- punaisen, ristin kan- punaisen ristin kanssa ja saisitte sieltä informaatiota. Mitä sitten tulee tärkeään kysymykseen, joka koskee lapsia? siis lasten todellinen lukumäärä vankiloissa on 224. Ja haluaisin sanoa pari asiaa lapsista. Olen hyvin tietoinen siitä, mitä täällä on tänään tullut esille. On erittäin vaikeita, suuria vaikeuksia, mitä tulee lasten vankitsemiseen. Heidän oikeutensa ovat aivan ratkaisevia. Haluaisin sanoa, että olen tavannut lapsen, ja meillä on sellaisia lapsia, joista henkilöt vankiloissa vastaavat. Israelissa on esimerkiksi kouluoppivelvollisuuslaki ja se merkitsee sitä, että lapset jopa vankiloissakin käyvät koulussa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Smolovic. Now... Kiitos, herra Smolovic, työjärjestyspuheenvuoro, herra Kasuliides. Yes, chair. I wanted to make a... Kyllä, rouva puheenjohtaja, halusin tehdä pienen huomautuksen ulkosuhdehallinnon edustajan puheenvuoroon. On mukava olla diplomaattinen, mutta samaan aikaan, jos he tulevat paikalle eivätkä halua sanoa mitään, niin tämä ei ole vaivan arvoista. Baroness Ludford briefly. Baroness Ludford lyhyesti. Yes. On tietysti aika vaikeaa, koska Israelin edustaja on vankilahallinnosta – ja ymmärrän tietysti, että hänen valtuutensa ovat rajalliset, mutta mitä tulee esimerkiksi todistusten hyväksyttävyyteen, mitä tulee kidutukseen, väkivaltaiseen kohteluun, pystyykö hän vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, kuuluuko tämä hänen valtuuksiinsa? Tämä on hyvä muistutus siitä, että tässä esitettiin laajempi kysymys siis pankiloiden tilanteesta ja paronitar Ladford kysyy, että kuuluuko teidän valtuuksinne vastata tähän? Kiitoksia. Minä olen lakimies, joten se on. Tätä kutsutaan lakitermein kielletyksi hedelmäksi. Eli onko ne tunnustukset, joita saadaan kidutuksen kautta, Ovatko ne sellaisia, että niitä voidaan käyttää tuomioistuimissa? Monet tuomioistuimet ovat käsitelleet tätä asiaa, mutta periaatteessa jokainen tapaus on omanlaisensa. Hyvin harvoissa tapauksissa ihmisiä on painostettu sanomaan sellaisia asioita, jotka aiheuttaisivat heidän vangitsemisensa. Yleensä vangitseminen perustuu muihin lisätodistuksiin eikä vain painostuksen alla saatuihin tunnustuksiin. Näen tietysti, että on hyvin suuri tarve syventää keskustelua ja lupaan kaikille, että tätä aiotaan jatkaa. Mutta minulla on sanottu, että mitä Palestiinian valtuuskuntaan tulee, niin totin Nasser al-Haq haluaisi lyhyesti puhua näistä luvuista, joita eri osapuolet ovat esittäneet. Sitten eh, totin Nasser al-Haq lyhyesti. سيدة الرئيسة الدكتور ناصر Puheenjohtaja, tohtori Nasser vastaa eh, kysymykseen, joka liittyy pidätettyjen eh, kohtelun leirellä. Turvallisuuspalvelu eh, Palestinasta siis vastaa tästä asiasta. Arvoisat naiset ja herrat, äh, haluan puhua varsin lyhyesti äh, tilanteesta, joka vallitsee äh, pidätyskeskuksissa. Ja nimenomaan puhun tästä nyt kansalaisjärjestöjen nimissä. Me kävimme vierailulla pidätyskeskuksissa ja leireillä tutustumassa siihen, miten oikeudellisia kriteereitä noudatetaan. Vuodesta 2007-2009 rikkomuksia tapahtui paljon. Palestinalaiset sotilas edustajat toimivat usein lain vastaisesti ja pääministerin kabinetti ei otti yhteyttä sotilassa tuomioistuimeen ja myöskin siviiliasioista vastaavan instanssiin ja tätä kautta pyrittiin käsittelemään asioita. On siis olemassa tapauksia, joissa pidätettyjä on kohdeltu huonosti, jopa systemaattisesti. Joissakin yhteyksissä on syyllistetty eristykseen ja oikeuksia on riistetty. Haluaisin kansalaisjärjestöjen edustajana tuoda tämän tietoon ja haluaisinkin kutsua Euroopan parlamentin valtuuskunnan tutustumaan Palestiinan alueelle – niihin olosuhteisiin, joissa palestinaiset sotilasviranomaiset pitävät pidätettyjä. Kiitos. Ja sitten vielä Palestinan va- äh, asioista vastaavan EU-valtuuskunnan puheenjohtaja Herra Kiitos. Olen sitä mieltä, että tämän aamupäivän keskustelut ja kommentit eri tahoilta ovat olleet erittäin hyödyllisiä, mutta ristiriitaisia. Se tietysti on aika selvää, jos ajatellaan tätä koko ristiriitaista tilannetta. Ja tästä syystä nimenomaan parlamentin olisi syytä tutustua syvemmin niihin, siis esimerkiksi asioihin vierailemalla mainituissa vankiloissa ja on syytä myös miettiä ministerin esittämää ajatusta, että YK pitäisi tukea tutkimusta, siis johon osallistuisi kansainvälinen rikostuomioistuin. Yksi asia, joka minun huomiotani kiinnittää, siis mitä tulee vankien oikeuksiin, on se, että ei ole se, että mitä järjestelmään tulee ja sen, siihen, miten se, se noudattaa kansainvälistä lakia, vaan on kysymys siitä, että noudattako Israel kansainvälistä lakia. Tämä on sellainen asia, jota tämä valiokunta voisi ehkä käsitellä. On esitetty hyvin vakavia syytteitä kansalaisjärjestöjen taholta, Adimierin ja Defense of Children Internationalin taholta, että lapsia on kidutettu mutta Israelin edustajat eivät ole puhuneet siitä mitään tänään. Siis jossain vaiheessa haluaisin kuulla myös yksityiskohtaisemman keskustelun äh, tästä. Tämä perustuu todisteihin, joita on saatu lapsilta, joita on vangittu ja jotka ovat olleet sotilastuomioistuimessa ja joita on pidetty vankeina Israelin vankiloissa. Siis tässä on kysymys äh, kidutussyytteistä, jossa on käytetty sähkösokkia ja niin edelleen. Siis tämä on erittäin vakava asia, erittäin vakava asia, että aikuisia kidutetaan näin. Ja vielä vakavampi siis olisi se, että lapset altistettaisiin tälle ja meidän on selvitettävä, onko tämä totta vai ei. Olen myös sitä mieltä, että mitä lasten, siihen tulee, että lapset viedään rik- sotilastuomioistuimeen. Koska minä olen Irlannista, niin olen tietysti elänyt siinä kammottavassa tilanteessa, joka oli Pohjois-Irlannissa. Kuitenkaan lapsia ei koskaan viety siellä sotilastuomioistuimeen. Ja toisaalta sitten todisteet osoittavat, että ne, jotka vietiin sotilastuomioistuimeen, niin olivat siellä yleensä siksi, että he olivat heittäneet kiviä. Ja heitä, heitä tuomittiin kuudeksi kuukaudeksi. Siis, ja lapset saivat tuomion oman tunnustuksensa perusteella. Ja kaikkia näitä tapauksia mielestäni on tutkittava. Meillä on tärkeä rooli tässä mutta meidän on vedottava Israelin viranomaisiin, että he eivät veisi lapsia sotilastuomioistuimiin. Ja myös on puhuttu siitä, että lapsia on eristetty vankiloissa. Sekin on tietysti kammottavaa, kun kysymyksessä on lapsi. Mitä sitten tulee syytteisiin, joita lapsiin on kohdistettu, siis lasten eristäminen, esimerkiksi 12-vuotiaan lapsen eristäminen Israelin vankilassa. Tämä mielestäni tämä on sellainen tapaus, jota on äärimmäisen tärkeää tutkia. Tämä keskustelu on ollut tärkeä. Mitä tulee ristiriitoihin niissä esityksissä, joita olemme kuulleet, siis Israelin puoleltahan on puhuttu vankilatilanteista, mutta ei ole puhuttu itse asiassa vangitsemismenettelyistä, ei sotilastuomioistumista ja niin edelleen. Kaikkia näitä asioita on tutkittava tarkemmin ja haluaisin lopuksi kiittää valiokunnan puheenjohtajaa kutsusta saada osallistua tähän ja siis Palestiinan ministeriä ja Israelin edustajaa niin, että voimme aloittaa tämän tarkemman tutkimuksen, joka koskee nimenomaan kaikkia näitä asioita. Kiitos herra Derossa. Samoin haluaisin esittää teille kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä. Ja tämän päivän kuuleminen ilman muuta edellyttää jatkotoimia. Ja me aiomme kuulla, että käsitellään ehdotuksia, jotka koskevat vierailua eri vankiloissa. Olen erittäin iloinen siitä, että kollegat täällä ovat sanoneet, että me käsittelemme ihmisoikeusasioita silloin, kun rikkomuksia esiintyy missä tahansa. Ja Rova Andrikienen varapuheenjohtaja on esittänyt asian oikein. Siis sekä palestinalaiset että israelilaisvieraat ovat täällä siksi, että he haluavat parantaa tilannetta, joten suuret kiitokset siitä ja kiitokset kaikille kollegoille myös mielenkiinnosta. Joten tämä kokouksen osuus on näin ollen päätetty ja seuraavaksi siirrymme keskustelemaan arabimaailman tilannetta Pohjois-Afrikassa. Ehkä tarvitsemme tässä minuutin tauon. So, colleagues, I, I... Joten kollegat, ehdotan, että sitten jatkamme kokoustamme. Toivon, että kaikki asettuisivat jälleen paikoilleen niin, että voimme keskittyä siihen, millä tavalla arabimaailman tapahtumat vaikuttavat Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan. Siis tämä on sellainen asia, jossa alivaliokunnan täytyy olla erittäin aktiivisesti mukana ja olen iloinen voidessani sanoa, että olemme valvontaryhmässä, mitä Pohjois-Afrikan tilanteeseen tulee. Puhemies Busek ja minä ja kolmas kollega Romero Lopes ovat lähdössä Tunisiaan tällä viikolla osallistumaan kansainväliseen seminaariin, jossa puhutaan siirtymävaiheen ihmisoikeustilanteesta ja euron välimeri verkosta Federation International de Droit d'Homme on, järjest- on järjestänyt tämä Wadon. Mitä tulee ad hoc valtuuskuntaan Egyptiin, tietojeni mukaan se on lähdössä viikonlopulla seuraamaan tai tarkkailemaan sinne perustuslaki kansanäänestystä. Olemme esittäneet huolestumisemme näiden tarkistusten hyvin alhaisesta pyrkimystavoitetasosta – olen hyvin tietoinen siitä, että meillä on tässä rajallisesti aikaa, mutta haluaisin ensin antaa puheenvuoron herra Popovskille ulkosuhdehallinnosta, ss e e ja sitten meillä on muita puhujia. Human Rights Watchin äh, henkilö, edustaja on jumissa Zyrihin lentokentällä tai sitten hän on tulossa tänne Eh, Mahdollisesti hän ei ehkä tänne, tämän keskustelun aikana ehdi tänne ollenkaan. Herra Richard Youngs on think tank ajatushautomo Frieden edustaja täällä. Hänen kanssaan meillä on hyvin laaja tutkimussuhde ja meillä on myös mahdollisuus pyytää herra Anthony Walkingia käyttämään puheenvuoro tässä keskustelussa, joten aloitamme herra Matsie Popovskin esityksellä hän on ulkosuhdehallinnosta, joten herra Popovski, mitkä teidän uutisenne ja toimenne ovat, mitä tilanteeseen tulee. Meidän on tietysti oltava tietoisia hyvin vaikeasta ihmisoikeustilanteesta Libyassa, joten sen pitää olla osa keskustelua, joten herra Popovski. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Tämä on erittäin oikeaan aikaan osuva keskustelu. Haluaisin aloittaa sanomalla, että vallankumoukset Pohjois-Afrikassa ovat yllättäneet meidät kaikki. Kukaan ei odottanut jotakin näin suurta tapahtuvaksi. Jos voisin verrata, voisin vain ajatella sitä, että 20 vuotta sitten politiikan asiantuntijat eivät osanneet ennustaa Neuvostoliiton romahdusta. Tietenkin tämä nykyinen liike on ollut hyvin populaari liike, sitä täytyy ottaa huomioon. Vallankumoukset ovat keskittyneet demokratiaan ja vapauteen ja ne ansaitsevat meidän tukemme. Meidän täytyy käsittää, mitkä todellisuudet arabimaissa vallitsevat ja se, että ne ovat nyt muuttumassa Euroopan unioni tuki eri hallituksia siirtymisessä demokratiaan. Viime perjantain Eurooppa-neuvosto toi tämän hyvin selvästi esiin. Tällä hetkellä tilanne on hyvin muuttuvainen, erityisesti Libyassa, kuten tiedämme, missä taistelut jatkuvat. Tunisiassa ja Egyptissä siirtymäprosessi on jo alkanut, mutta se ei ole täysin ennustettavissa vielä. Nämä maat joutuvat tekemään suuria perustuslakimuutoksia ja niiden täytyy tehdä suuria ratkaisuja poliittisten järjestelmien suhteen. Ja tämä koskettaa myöskin kansalaisyhteiskunnan mukaanottoa ja ihmisoikeuskysymysten mukaanottoa. Tämä on avainasia menestymisessä. Euroopan unionin on tärkeää näyttää, että me sitoudumme omistajuus ajatukseen on tärkeää, että nämä vallankumoukset alkoivat kansan päristä alhaalta ylöspäin. Ne aloitti tämä Twitter-sukupolvi eikä kukaan muu. Meidän täytyy sitoutua siihen, että demokraattinen prosessi ja kasvu näissä maissa lähtee niistä itsestään kotoa käsin. Luonnollisesti pyynnöt meidän toimillemme, niiden tulee tulla sisäpuolelta. Miten Euroopan unionisten vastaa? Me olemme aluksi keskittyneet humanitaariseen apuun, käyttäneet monia instrumentteja ja 30 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun Libyassa, 70 miljoonaa Tunisiassa – Kyseessä oli lyhytaikainen tuki demokraattiseen siirtymiseen. Tämä oli siis taloudellinen lyhytaikainen tuki poliittisella tasolla jatkuvasti ulkosuhdehallinto on tuominnut väkivallan käytön ja Me olemme lähettäneet valtuuskunnan sekä Tunisiaan että Libyaan, Bengasiin ja Tripoliin tarkastelemaan tilannetta paikan päällä. Ja korkea edustaja, kuten sanoin, meillä oli siis delegaatio, joka matkusti Tunisiaan Libyaan, ja korkea edustaja vieraili Tunisiassa ja hän on käynyt Egyptissä jo kaksi kertaa. Hän juuri palasi Egyptistä eilen illalla ja on tavannut ulkoministereitä eilen Pariisissa. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on ryhtynyt moniin toimiin Libyan valtiota ja eräitä Libyan kansalaisia vastaan. Tiedämme hyvin, mikä tilanne on YK on turvallisuusneuvoston tasolla ja kansainvälisten ihmisoikeusneuvoston tasolla. Kysymys nyt on siitä, mitä teemme seuraavaksi. Korkea edustaja ja Euroopan neuvosto tekivät päätöksen viime viikolla. He pyrkivät tarkastelemaan niitä eri tapoja, joilla voisimme tukea demokraattista kehitystä alueella ja kuinka voisimme toimia paremmin. Olemme oppineet menneisyydestä ja tunnustaneet omat virheemme Euroopassa, joten tietenkin me olemme tehneet jo melko paljon ihmisoikeuksien eteen tällä alueella. Ja meidän täytyy tehdä päätöksiä ja päätelmiä menneistä toimista. Viime viikolla tehdyt päätökset, joista Euroopan neuvosto myöskin keskusteli, ovat sellaisia, että olemme jo tehneet useita päätöksiä. Ensinnäkin meidän täytyy sitoutua kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävään työhön. Meidän valtuuskuntiemme täytyy olla aktiivisempia paikallistasolla. Me tarvitsemme myöskin uuden lähestymistavan mielestäni on hyvin selkeää se, mitä Euroopan neuvosto keskustellessaan kahteen kertaan ministeriön kanssa toi esiin. Meidän täytyy muuttaa lähestymistapaamme. Meidän täytyy kommunikoida uusien legitiimien hallitusten kanssa – nopeasti. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja tietenkin meidän täytyy myöskin sitoutua omiin arvoihimme ja tämän täytyy olla hyvin selkeää. Kaikki pitää ymmärtää se. Me, meidän tukemme tulee sitoutumaan reformiponnisteluihin näissä kyseisissä maissa. Me arvioimme reformien toimeenpanon tasoa tietyillä ehdoilla. Näissä maissa tarvitaan hyvin paljon tukea tässä siirtymävaiheessa. Meillä on hyvin paljon kokemus näissä asioissa, joten voimme tarjota tällaista tukea. Kyseessä ei ole vain kokemus Itä-Euroopasta, jossa kokemus on tuoretta, vaan koko Euroopan yhteinen kokemus. Voimme siis tukea meidän eteläisimpiä naapureitamme, jos ne niin toivomat. Tämä on hyvin tärkeää. Me tiedämme, minkälaista on käydä siirtymävaiheen läpi, ja ihmisoikeuskysymykset ovat hyvin tärkeitä tuolloin. Ihmisoikeusasiat käsittelevät monia asioita, esimerkiksi oikeusjärjestelmän muutoksen. Tämä on jotakin, mitä latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa tai Itä-Euroopassa tapahtunut. Tämä on väistämätöntä, koska nämä maat nyt uudistavat perustuslakiaan ja oikeusjärjestelmäänsä ja koko turvallisuussektoria me voimme tukea ja tarjota hyvin selkeää apua. Tämä on jotakin, mitä me voimme tehdä. Me voimme mobilisoida asiantuntijoita ja asiantuntemusta eri puolella maailmaa. Ja tietenkin tämä tehdään aina sen periaatteen mukaan, että ihmiset omistajuus näissä asioissa säilyy paikallisella tasolla. Tietenkin meidän täytyy muistaa ne opit, jotka nämä tapahtumat ovat tarjonneet. Ne täytyy ottaa mukaan seuraavaan eurooppalaiseen naapurustopolitiikkaan. Tällä hetkellä me keskustelemme näistä asioista sisäisesti, mutta komissari Fyyle ja korkea edustaja haluavat varata hiukan ajaa, aikaa, jotta meidän viestimme olisi täysin pitävä naapurustopolitiikka politiikan kanssa. Eli tämä voi aiheuttaa hiukan viivytystä, mutta siihen on hyvä syy. Kyseessä ei ole byrokratia. Eli haasteet ovat melko selkeitä. Tietenkin eteläinen naapuruus on paljon laajempi asia kuin Tämä me emme keskustele vain demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Äh, Catherine Ashton on sanonut, että kyseessä on kolme M. Market, eli kauppa, sitten mobility, eli liikkuvuus, ja unohdin kolmannen. Siis kyseessä oli mani, eli raha. Tämä on todennäköisesti tahallista, mutta joka tapauksessa ihmisoikeudet ja demokratia ovat kaiken perusta. Se on se, jonka mukaan me tulemme toimimaan eteläisten naapuriemme suhteen. Me emme nyt halua unohtaa aikaisempia virheitä ja haluamme tehdä niistä oikeat päätelmät ja oppia niistä tulevaisuudessa odotukset suhteemme ovat erittäin korkeita ja toivon, että Euroopan parlamentti jatkaa omaa työtään näiden maiden parlamenttien tukemisessa oman kokemuksensa perusteella. Kiitoksia. Kiitos herra Popovski, koska tiedän, että teidän pitää mennä puolustusvaliokuntaan 11.30. Ehdottaisin, että kollegat ehkä voisivat kommentoida ja esittää kysymyksiä suoraan ulkosuhdehallinnolle. Itse haluaisin kiinnittää huomiota näihin uusiin asioihin, jotka mainitsitte, eli mahdollinen kansalaisjärjestöjen osallistumisen helpottaminen, ehdollistettavuus ja se asiantuntemus, jota Euroopan unionilla voi olla, mitä tulee tähän siirtymäkauden oikeusjärjestelmään. Ehkä tarvitsette enemmän aikaa, mitä tulee Euroopan naapuripoliti- naapuruspolitiikan uudistamiseen. Siis tämä oli tarkoitus saada 28. huhtikuuta, mutta varmasti tässä tapahtuu pieni viive. Rova Lobille, Herra Hauvit ja sitten Rova Beria ja hänen jälkeensä paroni Talladford. Kiitos ja kiitos myös kuvauksestanne. Itse asiassa meillä on kaikki tämä kirjallisesti tämän päivän papereissakin. Olen, olen lukenut nämä, mutta minulla on joitakin muitakin kysymyksiä, joista haluaisin täsmällisemmän vastauksen. Raportissa kirjoitetaan – uudesta kumppanuudesta, joka koskee liikkuvuutta. Ja kuten sanoitte, niin tässä on kysymys suhteestamme sellaisiin alueisiin, jotka ovat suboptimaalisia. Sellaisista, tässä on sellaisista, kysymys sellaisista tapauksista, joissa rajat on suljettu eikä pakolaisia päästetä Eurooppaan ei ole kovinkaan selkeä siis se kuvaus, joka tässä on. Miten pitkälle olette päässeet viikonlopun keskusteluissanne? Tänä tiistaina pitäisi komissiolle tämä esittää, haluaisin tietää, val, valiokunnalle jo esittää, ja haluaisin tietää myös, miten olette saaneet aikaan joustavamman viisumijärjestelyn. Tiedän, että tämä on poliittisesti sellainen asia, josta taistellaan ja toinen asia koskee Frontexin yhteistä operaatiota 2011, joka käynnistettiin helmikuussa. Onko olemassa raportteja siitä, mitä se on tehnyt ja millä tavalla Frontex raportoi tästä? Frontexin uusista valtuuksista ei ole vielä päätetty. Libe-valiokunnassa keskustellaan tästä, mutta mitä komission jäsen Malmströmin suositukseen tulee, että Frontexin täytyisi raportoida säännöllisesti myös siitä, millä tavalla se toimii ja vastaako sen toiminta ihmisoikeusnormeja. Tässä raportissa tai kertomuksessa, joka on papereissa, me ei selvästi sanota. Sanotaan, että haluatte työskennellä kansalaisjärjestön mahdollisuuksien parantamiseksi mutta siinä ei ole siis kovinkaan paljon sellaista kouden tuntuvaa kritiikin aihetta, mutta ei kovinkaan yksityiskohtaisesti ole asioista puhuttu. Haluaisin kysyä, mitä demokratia- ja ihmisoikeusvälineihin tulee. Siis enemmän puhutaan tässä vakauttamisvälineestä, mutta tämä koskee meitä. Siis kuitenkin tässähän oli kuitenkin hyvin huomattavasta asiakirjasta kysymys. Sanoitte, että keskitytte myös naisiin. Mitä puheenjohtajalta me olemme tänään kuulleet – Skyron kansalaisjärjestö, hän on esimerkiksi tätä perustuslakiluonnosta arvostellut. Ja mitä tulee siis siihen valiokuntaan, joka tätä perustuslakia käsittelee, ei ollut yhtään ainutta naista pari viikkoa sitten. Käsittelikö Catherine Ashton tätä käydessään Egyptissä, UNCHR, hän on pyytänyt jäsenvaltioita kansainvälistä yhteisöä auttamaan – nimenomaan sellaista altistusta ryhmää, siis sellaisia pakolaisia, joita, joilla ei ole kotimaata ja väliaikaishallituksia sellaisissa maissa kuten Somalia ja Eritrea, jotka eivät välitä kansalaisistaan. Heitä ei voida evakuoida ja tässä on kysymys 8 000 tai 11 000 pakolaisesta – tässä esimerkiksi sanotaan, että on kysymys Gaddafin palkkasotureista. Välitettekö näistä henkilöistä onko mahdollista, että Euroopan unioni ja jäsenvaltio voisivat ottaa joitakin näitä? Kiitos näistä hyvin, näistä hyvin selvistä kysymyksistä, mutta on annettava herra Popovskillekin vielä aikaa. Mutta seuraavaksi herra Howitz. Thank you very much. Um, can I welcome Mr. Popovski's... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää herra Popovskin esitystä. Mielestäni hän käsitteli asiat hyvin eikä vältellyt niitä sekä viime viikon että tämän aamun esityksessään hän on ollut hyvin rehellinen ja avoin koskien Euroopan unionin lähestymistapaa ja olen tämän kannalla meidän pitäisi säilyttää tällainen asenne. Toivon, että se säilyy. Ulkosuhdehallinnossa minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin olemme kuulleet paljon väkivallan välttämisestä. Vaikuttaa siltä, että mitään konkreettista ei ole ehdotettu kuitenkaan tämän tekemiseksi. Tämä ei ole nyt vain ihmisoikeuskysymys. Minä kysyn, kuinka Euroopan unioni pyrkee, pyrkii suojelemaan henkilöitä Libyassa ja mitä voisimme tehdä, mitä korkea edustaja tai muut Euroopan unionin edustajat voivat tehdä tässä asiassa. Toisekseen olen yksi niistä jäsenistä, jotka ovat menossa Egyptiin ja haluaisin kuulla kommentteja herra Poposkilta liittyen ajatuksiin perustuslakiuudistuksen suhteen ja konkreettisesti paikan päällä tehtyihin toimiin, jotka voivat tukea siirtymistä demokratiaan. Ja lopulta, kuten tässä jo kysyttiin, olen täysin samaa mieltä kaiken kanssa, kaiken sen kanssa, mitä herra Povoski sanoi liittyen sitoutumiseen ja ehdollisuuteen, mutta meillä on ollut sitoumuksia ja olisi edellisen valtuuskunnan jäsenten kohtaan esittävä kunnioituksen puutetta. Kun minä olen nähnyt näiden asioiden tapahtuvan Tunisiassa ja Egyptissä, nyt kun me sanomme, että voimme toimia paremmin, mitä me voimme tehdä, että me olemme uskottavia. En halua olla kriittinen, mutta Haluaisin kuulla herra Poposkin vastaavan tähän kysymykseen, sillä se kysytään minulta hyvin usein. Kiitos kolmesta kysymyksestä. Ja nyt sitten parantaa Yes, I also wanted to, to... Haluaisin myös esittää kysymyksen, joka koskee työvoiman liikkumista, liikkuvuutta ja kulttuurivientiä, koska yhdessä mielessä helppo osahan koko harjoituksessa on mea culpa osa. Siis tässä on kysymys ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuksien tukemisesta Pohjois-Afrikassa, mutta vaikeampi osa on kumppanuus, demokratia ja vaurauden kumppanuus, kumppanuus jossa on oltava mukana kaksi tärkeää osaa kun halutaan vaurautta lisätä Pohjois-Afrikassa. Ja tässä on kysymys siitä, että voidaan laillisesti lähteä maasta. Ja on kysymys tomaateista, appelsiineista ja niin edelleen, siis viennistä Eurooppaan. Siis mitä komission ehdotukseen tai ulkosuhdehallinnon, siis millä tavalla ulkosuhdehallinto korkea edustaja aikovat selviytyä poliittisesta vastustuksesta, jota voidaan kutsua ahdasmieliseksi tai miksi pikkumaiseksi ja niin edelleen. Siis on kysymys sekä työvoiman että maataloustuotteiden viennistä EU-hun. Jollemme näitä tarjouksia voi esittää, niin silloin voidaan sanoa, että tässä toimitaan vain niin kuin puolinaisesti, koska Pohjois-Afrikassahan nämä paineet ovat olemassa. Siis ei ole pelkästään kysymys. Siis moni tästä tyytymättömyydestä liittyy tietysti siihen, että taloudelliset mahdollisuudet ovat puutteellisia – jos voimme vastata tyydyttävästi kaikkeen, jolle me voi vastata tyydyttävään, tyydyttävästi kaikkeen tähän, niin loppu on tietysti silloin turhaa. Kiitos ja sitten Rova Versia ja jos herra Popovski voi vielä olla täällä. Kiitos puheenjohtaja. Minun pyrin puhumaan lyhyesti, koska kollegat jo ottivat esiin ajattelemani asiat. Erityisesti mietin tässä nyt naisten tilannetta Egyptissä – Ja voi olla, että tilanteiden nopeus perustuslakikysymyksessä aiheuttaa ongelmia ja huolestuneisuutta. Herra Houvit puhui siitä, mitä libyalaisten suhteen ollaan tekemässä, kun tarkastelee tilanteen kehitystä. Ja parantaa Latford taas puhui siitä, mikä liittyi uuden taloudellisen lähestymistavan välttämättömyyteen. Meidän on opittava menneisyyden tapahtumista. Tämä kaikki luonnollisesti vie aikaa, se on välttämätöntä. Mutta toivoisin kuitenkin ottaa esiin nimenomaan demokraattisen ja demokratisoitumisen ihmisoikeustilanteen kehityksen. Sinänsä minua ei huolestuta muuttovirta. Meidän on kuitenkin suhtauduttava järkiperäisesti lukuihin ja asioihin ylipäätään muuttoa tapahtunee erityisesti siksi sy- siitä syystä, että aikaisemmin lähtö oli kielletty ja tällä tavoin vapaus se houkuttelee. Sitten vielä niin sanottu älykäs lähestymistapa, se liittyy mielestäni nyt Euroopan unionin toimintaan. Ei kannata laittaa härkää vaunia edelle, vaan mietittävä asioita järkiperoisesti, eikä niin ikään voi tyytyä siihen, että puhutaan ainoastaan markkina kysymyksistä, niin kuin täysistunnossa kuultiin. Tunisialaisilta edellytetään nyt lisäaskelten ottoa nimenomaan taloudellisen vapauttamisen ja yksityistämisen osalta. Mehän tiedämme, mitä vaikutuksia Tunisian ihmeellä on ollut. Me tunnemme asian tilan, mutta siitä huolimatta meidän on oltava todella tarkkaavaisina ja mietit mietittävä, onko todella nyt lyönyt se hetki, kun kansa itse saa määrätä, miten asiat järjestetään ja sen jälkeen vasta pureudutaan enemmän taloudellisiin kysymyksiin. Koska nämä kahakat ja, ja vallankumoukset kerran tapahtuivat, niin selvää on, että taustalta löytyy nimenomaan sosiaaliset syyt. Kiitos, oletteko kaikki ymmärtäneet sen, että herra Poposkia odotetaan puolustusalivaliokunnassa kolmen minuutin jälkeen, mutta herra Poposki ensin, olkaa hyvä. No, thank you, I'll, do my best, Kiitoksia teidän parhaani, tässä oli paljon kysymyksiä. Ensinnäkin mitä tulee liikkuvuuskysymykseen, tietenkin tämä on tärkeää. Tähän liittyy toinen asia, eli pääsy markkinoille. Tällä hetkellä asia on käsittelyssä oikeus- ja sisäasiain valiokunta tulee käsittelemään sitä tänään, ellen ole väärässä. Me emme voi pakottaa jäsenmaita helpottamaan maahanpääsyä. Tämä on yhteinen asia. Se oli esillä viime perjantain Euroopan neuvoston kokouksessa. Äh, keskustelut ovat siis alkaneet. Frontex raportoi, en voi antaa nyt tästä yksityiskohtia, sillä en ole saanut tietoja, mutta voin myöhemmin reportoida teille, sillä en halua nyt väistää tätä kysymystä, mutta minulla ei ole tarpeeksi taustatietoa, että voisin vastata siihen. Mitä tulee kansalaisyhteiskunnan tukemiseen, me olemme mobilisoineet kaikki toimintamahdollisuudet, joita meiltä on demokratian ja ihmisoikeusasioiden hoitamiseksi. Mutta me haluamme, että meiltä pyydetään apua. Me haluamme kuunnella meidän vastapuoltamme. Tätä Catherine Ashton halusi tuoda esiin. Me haluamme auttaa egyptiläisiä demokraattisessa prosessissa, mutta me haluamme kuunnella heidän mielipiteitään siitä, kuinka me voimme auttaa. Me olemme päättäneet toimia näin ja ennen kuin meillä on vahvistettu pyyntö Egyptistä, me tulemme tällaisen kansalaisyhteiskuntapaketin, joka on 70 miljoonan kokoinen avaamaan, jotta siviiliyhteiskunta, kansalaisyhteiskunta olisi tässä muutoksessa aktiivisena toiminnan. Me tulemme keskittymään erityisesti naisten oikeuksiin, lehdistövapauteen ja koulutukseen. Eli tämä on nyt meidän suunnitelmissamme koskien välittömiä toimia. Kuten tiedätte, lentokieltoaluetta koskeva keskustelu ja kansainvälisen yhteisön reaktio Libyaan jatkuu yhä edelleen. Me emme keskustele Naton kanssa, keskustelemme YK turvallisuusneuvoston kanssa ja vaikuttaa siltä, että jotta voisimme toimia sotilaallisiin toimeen, me tarvitsemme selkeän mandaatin YK turvallisuusneuvostolta, jotta voisimme aktiivisesti osallistua näin on todettu sekä Naton puolustusministerien kokouksessa että Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Tietenkin suunnittelu jatkuu, mutta tällä hetkellä en näe mitään merkkejä siitä, että selkeää päätöstä olisi. Me olemme mukana ja mitä tulee näihin perustuslaillisiin uudistuksiin, jotka mainitsin, en ole vielä saanut yhteyttä Catherine Ashtoniin, sillä hän matkusti Egyptistä Pariisiin eilen illalla, mutta hän oli kuunnellut viranomaisia, jotka toimivat tässä asiassa ja kuunnellut heidän mielipiteitään sitä, kuinka voisimme tukea. Tässä on suuria haasteita. mitä me sitten mietimme uuden lainsäädännön eri aspekteista, mitä me mietimmekään, meidän ei pidä painostaa mitään. Me olemme muotoilleet julkilausumassa ähm, eri lailla tämän asian, siis me haluamme auttaa enemmän, kun tehdään enemmän. Me tulemme auttamaan, mutta me emme halua vääntää ihmisiä. Me haluamme käydä avointa dialogia. Me olemme menneisyydessä tehneet juuri sellaisen virheen, että tietyillä alueilla olemme olleet poissa. Esimerkiksi uusissa jäsenmaissa menneisyydessä Mitä tulee sitten pääsyyn markkinoille, tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, kuten tiedämme erittäin hyvin, sillä tähän liittyy kilpailukyky ja kilpailuasia näissä maissa ja se on hyvin arkaluontoinen asia. Tämä koskettaa erityisesti maanviljelyä. Tässä on meille hyvin paljon sisäistä työtä Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen. Te mainitsitte keskustelut, joita käydään liberalisaation ja markkinauudistuksen suhteen. Tämä on osa kehitystä. Meidän täytyy käsittää, että Libyassa me keskustelimme vielä tämän maan tilanteesta ja uusista assosiaatiosopimusasioista. Eli nämä ovat sellaisia asioita, että meidän täytyy käsitellä ne käsitellä sitä, mitä on tapahtunut ennen tätä Jasminin vallankumousta. Me jatkamme näitä keskusteluja ja neuvotteluja, jotka ovat alkaneet. Niitä ei ole keskusteluja keskeytetty Tunisian kanssa esimerkiksi. Kiitoksia hyvin paljon. Popovski. Kiitos herra Popovski. Mikäli näen, niin suurin osa kysymyksistä sai vastauksen ja lupasitte, että palaatte tähän pakolaisen liikkuvuuskysymykseen. Mutta Libyan kansan kohdalla tilanne on hyvin hälyttävä ja se vaatii jatkuvaa huomiotamme. Ja haluaisin sanoa Alde, äh, viitata Alderyhmän puheenjohtajaan, joka sanoi eilen, että meidän ei pidä uutta Srebrenicaa saada aikaa. Tai saada uutta Srebrenicaa, siellähän on valtava kärsimystä. Ja joten tämä on pidettävä mielessämme hyvin korkealla tasolla. Mutta joka tapauksessa kiitos herra Puuvaski, olemme erittäin iloisia voidessamme lähettää teidät seuraavaan alivalikuntaan, joka käsittelee puolustusasioita, mutta ennen kuin käännön muiden arvoisien kutsuttujen puhujien puoleen, haluaisin kuitenkin toivottaa Filippiiniläisvieraan herra Raul Basaltson tähän kokoukseen on erittäin miellyttävää nähdä, että poliisi on kiinnostunut siitä, millä tavalla ihmisoikeuksia valvotaan demokraattisesti, koska se on erittäin tärkeä asia. Joten kiitos siitä, että tulitte tarkkailemaan kokoustamme ja olen myös mielissäni huomatessani, että ASEAN Edustaja herra Jamin on täällä mukana myös ja voin vakuuttaa teille, että kiinnitämme hyvin suurta huomiota alueiden välisiin ihmisoikeusmekanismeihin. Ja varmasti tämä hallitusten välinen komissio on tulossa Brysseliin, joten kiitos siitä, että tulitte tänne ja haluaisin toivottaa teille hyvää ohjelmaa täällä Brysselissä. Ja nyt sitten seuraavaksi olemme myös iloisia siitä, että meillä on muitakin arvokkaita arvopuhujia täällä puhumassa arabimaailmasta ja ihmisoikeuspolitiikasta. Mainitsin sen, että meillä on Rova Grenier Eurovälimeri verkostosta, joka osallistuu myös keskusteluun, mutta ehkäpä ensiksi annan puheenvuoron herra Janssille, joka on ajatushautomo Friiden edustaja ja sen jälkeen sitten Anthony Walking. Ja hänen jälkeensä sitten, kun Rova Kanye on mukana, niin avaamme keskustelun. Ensiksi herra Jans ja olette vapaa tietysti kommentoimaan kaikkea sitä, mitä olette kuulleet herra Povoskilta, mitä tulee ulkosuhdehallintoon. Kiitos kutsusta. Parlamenttihan on keskustellut hyvin äh, tärkeistä ajankohtaisista politiikan asioista, mitä Libyään tulee, ja on ehkä tärkeää ottaa askel taaksepäin ja esittää joitakin hyvin käytännönläheisiä ehdotuksia, jotka koskevat EUn keskipitkän aikavälin ihmisoikeusstrategioita alueellanne. Ja ensimmäinen käytännön ehdotukseni on, että meidän ei pitäisi laiminlyödä näitä hyvin tärkeitä suuria tapahtumia. Olemme voineet todeta hyvin suuren poliittisen muutoksen viime viikoilla, mutta emme kuitenkaan vielä tässä vaiheessa voi väittää, että olemme näkemässä tällaisen suuren demokratia, suurta demokratia-aaltoa koko alueella. On siis sellaisia alueita, joilla poliittiset suu- kehityssuunnat ovat menossa kielteiseen suuntaan – ja hyvin suuri osa politiikasta tulee keskittymään nimenomaan Tunisiaan ja Egyptiin. Mutta kun me yritämme parantaa ihmisoikeuspyrkimyksiämme näissä maissa, niin meidän ei pitäisi kuitenkaan soveltaa erilaisia standardeja näihin vaikeampiin tapahtumiin. Meidän pitäisi jatkuvasti katsoa Saudi-Arabiaa, Syyriaa, joissa asiat eivät ole menossa oikeisiin suuntiin, joten standardi politiikassamme ei pitäisi, sen meni pitäisi korostua. Hyvin tärkeä oppi eri puolilta maailmaa on se, että kun pienet mahdollisuuden ikkunat avautuvat joissakin vaikeimmissa poliittisissa järjestelmissä, niin ne voivat pamahtaa kiinni myös hyvin nopeasti. Siis tässä ei ole kysymys demokratiassa mistään sellaisesta prosessista, joka ei voisi kääntyä vastakkaiseen suuntaan. Jos katsotaan joitakin suljetumpia poliittisia järjestelmiä, niin asiat voivat pahentua tai huonontua pidemmällä. Meidän ei pitäisi, siis meidän pitäisi kuitenkin myös, ei pitäisi pelkästään tukea tällaisia koms, kosmeettisia uudistuksia alueella. Olemme kaikki tietoisia siitä, että monet hallitukset Lähi-idässä – ovat valmiita tarjoamaan joitakin hyvin pieniä, vähäpätöisiä poliittisia uudistuksia, jotka ovat kuitenkin hyviä ja saattavat tietysti hyvin konkreettista saada aikaan, mitä tulee ihmisoikeuslainsäädäntöön, mutta jolleivät ne, jollei niitä juurruteta siihen, että pidemmälle meneviin poliittisiin uudistuksiin, niin silloin nämä ihmisoikeusuudistukset saattavat olla lyhytikäisempiä kuin niiden olisi syytä olla. Euroopan hallitukset sanovat, että näiden hallitusten, tai sanotaan, että niiden pitäisi tukea aktiivisemmin poliittista äh, uudistusta, mutta jos ajatellaan Marokkoa, Jordania ja niin edelleen, niin siellähän on demokratisointia jo. Ja emme saa mennä väärään politiikan suuntaan. Mitä tulee tähän ehdollisuuteen, olen täysin samaa mieltä herra Popovskin kanssa siitä, että tämä on hyvin tärkeä poliittinen väline, jota on syytä korostaa. Mutta jos sen pitäisi olla tällainen avainväline arabialueella, niin jos ei sitä käytetä hyvin laajasti ja järjestelmällisesti – Siis tämähän on ollut tällainen avainpolitiikan välin itäisissä kumppanuuksissa viime vuosina, mutta sitä ei ole tarpeeksi järjestelmällisesti käytetty estämään ihmisoikeustilanteen huonontumista Armeniassa, Azerbaijanissa ja niin edelleen. Jos tämän myönteisen ehdollisuuden välinettä on käytettävä, niin meidän on tehtävä se järjestelmällisemmin. Neljäs asia, jonka haluan ottaa esille, on se, että ihmisoikeusparannukset – Niissähän on kysymys toimielimistä eikä niinkään yksilöistä. Eurooppalaiset avunantajat yleensä aina pyrkivät tunnistamaan kaikkein karismaattisimmat yksilöt, jotka tekevät uudistuksia, mutta on huomattavasti tärkeämpää korostaa institutionaalisia rakenteita. Kaikki Euroopan hallitukset sanovat, että ne ovat aikaisemmilta siirtymäkausilta oppineet tämän opin, mutta käytännössä ne yleensä aina yrittävät katsoa tai tukea yksilöitä. Tätä meidän pitäisi välttää. Siis tarve saada aikaan sopimuksia eri osien kanssa on tietysti, tai eri ryhmittymien kanssa on osa tästä yhtälöstä, mutta ei riittävä kuitenkaan, jotta ihmisoikeuksia voitaisiin pidemmällä aikavälillä parantaa. Viides ehdotukseni oli se, että myöskään asevoimia tai puolustusvoimia ei saa jättää huomiotta. Siis ei pitäisi sotilaallistaa tätä. Siis puolustusvoimathan ovat hyvin tärkeä tekijä siirtymäkauden ohjauksessa. Siis on tärkeää yrittää saada turvallisuussektorin uudistuksiin hyvin pian ihmisoikeusosio EU ja kansainvälinen yhteisö ovat tehneet tämän äskettäin maissa, kuten Pakistan. Ja siellä se, siis numero kuusi, vaalien tukeminen EU toimii mielestäni kiitettävästi ja nopeasti, mutta tämä ei kuitenkaan riitä siis se, että sanotaan, että autamme vaaleissa, vaan meidän on opittava myös, millä tavalla vaaleja voidaan huomattavasti paremmin tukea. Eikä tässä ole kysymys pelkästään teknisen avun tarjoamisesta vaalien edellä, vaan EU on katsottava koko tätä vaalitapahtumakaarta ja katsottava huomattavasti poliittisemmin kaikkea tätä. Ennen kaikkea mitä tulee ihmisoikeusyhteisöön, niin sen on tärkeää yrittää katsoa perinteistä ihmisoikeustukea yhtäältä ja sitten vaalien uudistamis mutta toisaalta. Ja joskus nämä kaksi ulottuvuutta politiikassamme ovat melkein toimineet kilpaillen toinen toistensa kanssa sen sijaan, että ne olisivat olleet osa kokonaisvaltaista kokonaisuutta. Älkää unohtako liian myöskään poliittisia puolueita. Kuten herra Popovski sanoi, kiusaus on se, että keskitytään kansalaisyhteisöön, mikä tietysti on erittäin tärkeää – mutta kaikki tuki- ja tuen antajat, jotka haluavat tukea demokratioita, laiminlyövät poliittiset puolueet. Ja mielestäni lähi tämä on todella tärkeä haaste, jossa siis näemme tällaista spontaanista kansanliikehdintää, joka olisi hyvin pian organisoitava vakaa, vakaammiksi poliittisiksi puoluejärjestelmäksi. EU on tietysti käyttävä kiinni myös hyvin vaikeampaan kysymykseen, joka koskee ihmisoikeuksia, eli oikeusjärjestelmiin Lähi-idässä, koska on käymässä yhä selkeämmäksi se, että maissa kuten Libyassa esimerkiksi heimorakenteet voivat olla erittäin tärkeitä, ne ovat hyvin kestäviä, sitkeitä rakenteita, ihmisten yk- identiteetin kannalta, kun valtion rakenteet romahtavat. Siis jotkut oikeusrakenteet voivat olla hyvin ongelmallisia, mitä ihmisoikeusstandardeihin tulee. Mutta en usko, että pitkän aikavälin tai kestävää ratkaisua voidaan saada, jollemme ota näitä muita rakenteita mukaan ihmisoikeuspyrkimyksiimme. Mitä tulee Eurooppaan sitten, että se tarjoaa omia kokemuksia siirtymäkausista? Tämä on tietysti tärkeää, mutta henkilökohtaisesti en haluaisi tätä korostaa liikaa, koska oma tutkimuksemme osoittaa, että usein kansalaisjärjestöt saattavat kyllästyä tällaisiin hämäriin seminaareihin, joissa puhutaan Euroopan siirtymäkausista. He haluavat pikemminkin siellä vankkaa eurooppalaista tukea voidakseen tällä tavalla käydä käsiksi esteisiin, uudistuksen, poliittisen uudistuksen esteisiin. Mutta sitten loppuehdotus haluaisin sanoa, että älkää laiminlyökö öljy- ja kaasusektoria. Mitä ihmisoikeusyhteisöön tulee, niin tämä on aika marginaalinen tai vähäpätöinen asia, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan laiminlyödä tätäkään. On tärkeää tunnistaa, mutta on tärkeää tunnustaa se, että ei voida saada aikaan pysyvää muutosta ihmisoikeusrakenteissa, jos ei oteta mukaan näitä sektoreita. Siis silloin ei voida lukita uudistuksen tielle ihmisoikeusrakenteita. Siis ei ole kysymys pelkästään siitä, että tuetaan ihmisoikeuksien puolustajia, vaan myös halutaan saada aikaan institutionaaliset säännöt, jotka estävät sen, että poliittinen maailma kolonisoi uudelleen valtion toimielimet tällaisissa poliittisissa siirtymävaiheissa. The point recommendations which we have to keep discussing. Kiitoksia hyvin paljon näistä suosituksista, joista me tulemme keskustelemaan. Nyt haluaisin pyytää Antoni Dworkinin käyttämään puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa teitä myöskin siitä, että herra Dworkin on myöskin transatlanttisen demokratia-dialogin asiantuntija. Ja teidän tutkimuksenne tässä asiassa on ollut myös erittäin arvostettua. Herra Dvokin, minkälaisia suosituksia teillä olisi? Um. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon ja kiitoksia mahdollisuudesta puhua täällä tämän alivaliokunnan edessä. Minulla on monia samoja kommentteja, joita juuri kuultiin. Ensimmäinen asia on se, että tämä on tärkeä hetki, kun ihmisoikeusasioita on tuotu todellakin ulkopolitiikan keskiöön Euroopan unionin tasolla ja jäsenmaissa on nyt todellinen tietoisuus siitä, että tällä alueella on epäonnistuttu käsittelemään tarpeeksi riittävästi poliittista uudistusta ja ihmisoikeusasioista. Nyt on erittäin hyvä tilaisuus pyrkiä sellaiseen politiikkaan, joka ottaa nämä asiat erittäin vakavasti huomioon, niin että ne otettaisiin Euroopan unionin ulkopolitiikkaan yleisesti otettuna mukaan, ilman että ne olisivat erillinen tällainen ihmisoikeuspolitiikka-osio, joka ei saa kovinkaan paljon huomiota. Mielestäni tällä alueella on kolme erilaista tilannetta. Ensinnäkin on niitä maita, joissa on jo siirretty eteenpäin ja tehty ero menneisyyteen, Tunisia ja Egypti. Toisekseen meillä on avoin kysymys siitä, että näiden kriittisten hetkien aikana eräät maat ovat lähteneet eteenpäin, mutta tilanne niissä ei ole vielä selkiytynyt, kuten Libya siis. Ja sitten on vielä maita, joissa Poliittinen reformi olisi tarpeen, mutta se ei ole vielä alkanut. Nämä kansannousut olivat hyvin kansala- kansalliselta tasolta kasvaneita, ja ne voidaan nähdä sellaisena merkkinä, että kansa vaati kansalaiseen, kansalliseen kohtaloon Tunisian tilanteessa – tietynlainen itsekorjausmekanismi on alkanut toimia ja monella tavalla ongelmia on pystytty hoitamaan ja siirtymään eteenpäin. Olen tyytyväinen siihen, kuinka kehitys on tähän mennessä kulkenut. Euroopan unioni on tukenut monia aspekteja. Minun kollegallani on yksityiskohtaisempia tietoja, mutta instituution rakentaminen on hyvin alkanut, samoin oikeus samoin äh, oikeuden uudistaminen, ja niin nämä ovat sellaisia asioita, joissa Tunisiassa ihmiset kertoivat, että he haluaisivat saada tietoa siirtymävaiheista, joita on aikaisemmin ollut muissa maissa. Heillä on todellinen nälkä saada tietoa ja kokemuksia. Mitä tulee turvallisuusasioihin, voisin myös mainita poliisin uudistuksen Tunisiassa. Tämä on erityisesti ollut hyvin kriittinen asia. Poliisilaitos on ollut paljon ongelmallisempi kuin armeija tuossa maassa – sitten tietenkin on taloudellisia kysymyksiä, jotka ovat olleet tämän kansannousun taustalla. On hyvin tärkeää investoida ja tarjota taloudellisia mahdollisuuksia näille demokratioille, kun tämä tapahtuu ruohonjuuritasolla. Kansa voi hyötyä siitä. Ja politiikan ja talouden sekoitus vaatii molempia puolia, että demokraattinen prosessi voisi toimia. Mitä tulee maihin, joissa tilanne on kriittinen, voisin toistaa sitä, mitä Richard sanoi aikaisemmissa tapahtumissa Libyassa – on sellaisia hetkiä, jolloin meidän tulee toimia. Maat voivat olla suljettuja pitkän aikaa ja sitten tilaisuus esittää itsensä. Ja nyt Euroopan unionin tulisi toimia mahdollisimman nopeasti. Nyt on ratkaiseva hetki ja meidän pitäisi tukea uudistuksia. Tunisian ja Egyptin kohdalla reagoimme ehkä hiukan – liian hitaasti kokonaisuudessaan, mutta Libyassa tilanne on hyvin vaikea ja nyt kriittinen kysymys on se, minkälainen julkinen keskustelu käydään humanitaarisista asioista, lentokieltoalueesta ja niin edespäin. Peruskysymys on se, mitä tapahtuu, jos nykyinen hallitus pystyy murskaamaan kansannousun Bengashissa ja muualla, mitä siellä tulee tapahtumaan. Meidän pitäisi pohtia tätä asiaa ja kohdata se, sillä saattaisi olla valtavia seurauksia siviilien kärsimyksen suhteen, pakolaisten määrässä ja muissa asioissa en siis ajattele nyt vain sitä, pitäisikö meidän ryhtyä ilmaiskuihin nyt, vaan Pohdin Benkasin tilannetta kokonaisuudessaan, kuinka tulisi toimia. Tämä on hyvin vaikea asia ja mielestäni nyt keskustelu on askeleen jäljessä nykyistä tilannetta. Kokonaisuudessaan, jos arvioidaan tätä aluetta ja sitä koskevaa politiikkaa, tarkoituksena ei ole vain rohkaista niitä maita, jotka ovat pyrkineet eteenpäin, vaan käyttää myöskin Euroopan unionin vaikutusvaltaa niissä maissa, joissa nousua vielä ei ole tapahtunut ja pyrkiä rohkaisemaan niitä siihen. Niissä maissa, joissa on mahdollisuus saada todellista uudistusta ylhäältä alaspäin. Olemme siis nähneet Tunisiassa ja Egyptissä esimerkin vallankumouksellisesta noususta, mutta olisi myöskin hyvin tärkeää saada tällainen ö, esimerkki, jossa poliittinen johtaja suostuu aloittamaan muutokset. Marokko voisi olla tällainen mahdollinen maa ja tuolloin meidän pitäisi rohkaista kyseistä hallitusta ryhtymään kansalaisyhteiskunnan kanssa keskusteluun ja aloittamaan todelliset reformit. Tämä voisi olla erittäin hyvä esimerkki koko alueelle. Me puhuimme jo ehdollisuudesta. Tässä siirrytään oikeaan suuntaan, mutta on sellainen vaara, että eräät jäsenmaat erityisesti, koska niille olisi kaikkein yksinkertaisinta tukea tätä muutosprosenttia prosessia, kun se on alkanut ja toisaalta, koska niillä myöskin on omia intressejä mukana pelissä liittyen siirtolaisuuteen ja energiaan ja muihin asioihin, niin eräät jäsenmaat siis olisivat haluttomia sitoutumaan todellisiin reformeihin. Tässä toistaisin vielä sitä, mitä Richard sanoi. Avain asiassa olisi se, ettemme käsittele asioita yksitellen kerrallaan, kun ne nousevat esiin, vaan dynaamisella tavalla poliittisen reformin puitteissa. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, meidän painostuksemme ei ole rajaton, mutta se mitä me voimme tehdä näissä maissa, kuten teimme laajentumisen yhteydessä, on se, että meidän ei pitäisi odottaa, että nämä maat muuttuvat täysin sosiaalisesti ja ekonomisesti ja poliittisesti. Meillä on tiettyjä asioita, joita me, meidän pitäisi korostaa. Meidän pitäisi ilmaista, että nämä ovat niitä asioita, joihin me kiinnitämme erityistä huomiota, ja meidän pitäisi keskittää ponnistelumme tiettyihin poliittisiin asioihin. Ja meidän pitäisi käyttää monivivahteisempaa lähestymistapaa näissä maissa. Ja tietenkin olisi tärkeää saada paikalle enemmän Euroopan unionin valtuuskuntia kuin tähän mennessä on ollut. Tässä olisi avainasemassa jatkuva poliittinen reformi ja vaikutuksen ja painostuksen käyttäminen, joka olisi yhtäpitävää Euroopan unionin muun politiikan intressien kanssa, niin ettei samaan aikaan jouduttaisi seuraamaan jonkunlaista rytmiä, joka on ylhäältä päin muualta määritelty. Eli tässä oli kaikki, jota minä halusin sanoa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoron Sandrin Grenierille Eurovälimeri ihmisoikeusverkostosta esittämään kommenttinsa ja suosituksensa. Ja tiedän, että kolit, kollegat haluavat olla interaktiivisia tosiaan ja esittää sen jälkeen kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kiitos. Minäkin tuen useita ehdotuksia joita naapuripuhujat jo esittivät. Haluan myöskin korostaa sitä aluksi, että Euroopan unionilla oli jo rahoitus- ja poliittinen naapuruuselementti aikaisemmin olemassa ja sen avulla oli mahdollisuus tehdä uudistuksia. Kuitenkin poliittinen halukkuus ja, ja toimeenpano demokratiasaralla oli tietysti se, mikä tällä hetkellä vielä tähän mennessä ainakin puuttui Euroopan unionin ja Välimeren maiden välillä. Ja haluan niin ikään korostaa sitä, että Euroopan unionin uskottavuus on nyt keskeinen seikka. Herra Potovski puhui tiedote julkaisemisesta, jossa käsitellään eurooppalaisen apuruspolitiikan tulevaisuutta ja mielestäni tuon asiakirjan merkitys on suuri ja Euroopan parlamentin on myöskin otettava kantaa juuri julkaistuun asiakirjaan, jotta uutta uutta tiedotetta voidaan laatia siltä pohjalta. Ja luonnollisesti edellytetään toimia myöskin käytännössä. Poliittista halukkuutta ja muutosta odotetaan. Herra Povoski puhui rahoitusmahdollisuuksista ja täsmällisistä toimista joita voidaan toteuttaa. Toivottavasti ne ovat myöskin käytännössä mahdollisia toteuttaa. En lähde enää erityissuosituksiin puuttumaan, koska ihmisoikeusjärjestön ja komission edustajat jo puhuivat niistä Tunisia, Egyptin ja muihin maihin liittyen. Haluan pikemminkin pureutua demokratiakumppanuustiedotteeseen, joka on siis juuri julkaistu, varsinkin kun odotellaan seuraavaa asiakirjaa asiasta. Mielestäni Euroopan parlamentin kannanotto tässä yhteydessä on tärkeä. Ensimmäinen kohta liittyy kansalaisyhteiskunnan tukemiseen se löytyy myöskin tiedotteesta ja siinä todetaan, että kyse ei ole pelkästään hallituskumppanuudesta, vaan myöskin kumppanuudesta, jota harjoitetaan kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja kuitenkin Rua Aston, joka kävi Egyptissä, hän kävi keskusteluja viranomaisten kanssa ja uskoisinkin, että kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa olisi myöskin syytä puhua, eikä pelkästään perinteisessä nimessä, vaan kaikkien asianosaisten äh, kanssa keskustelu olisi tärkeää. Ensin on otettava yhteyttä ja sen jälkeen käytävä vuoropuhelua nimenomaan siirtymävaiheessa olemassa, olevassa olevien maiden kanssa ja myöskin muiden maiden kanssa. Korruptiovastainen kamppailu niin ikään on keskeistä. Jotkut maat tulivat mainituksi myöskin kollegoiden puheenvuorossa. Ja kyse ei ole pelkästään siis Egyptistä ja Tunisiasta, jotka ovat siirtymävaiheessa. Niissä odotellaan äh, suuria uudistuksia, mutta myöskin muut äh, lähe, lähellä olevat maat, äh, Jordania, Algeria, Marokko, Syyria, maat, jotka edellyttäisivät myöskin uudistuksia ovat sellaisia, että niiden osalta pitäisi käydä enemmän vuoropuhelua Euroopan unionin kanssa. Marokossa on nyt käynnisteillä perustuslain uudistushanke. Myöskin oikeuslaitoksen uudistamisesta on puhuttu, mutta sen toteuttaminen käytännössä jää nyt vielä vaille toteutumista. Odottelemme sitä myöskin korruption vastainen kamppailu. Nämä kaikki ovat keskeisiä uudistuksia, joita unionin on tuettava. Samoin tiedotteessa puhutaan kansalaisyhteiskunnan tukemisesta erilaisten mekanismien avulla. Näitä mekanismeja pitäisi nyt rakentaa. Uskon, että kyse on naapuruus hankkeesta, mutta tämän ei kuitenkaan pidä tapahtua demokratiamekanismin kustannuksella. Mutta niin kuin sanottu, myöskin demokratiamekanismin ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää ja sitä ei saa asettaa vaakalaudelle. Sen on oltava täydentävä tekijä tässä sitten ehdollisuuskysymys, siitä puhuttiin jo paljon. Aikaisemmin siitä puhuttiin itse asiassa vähemmän, mutta nyt herra Popovski painotti asian merkitystä. Se on hyvä asia, hyvä seikka. Eli tätä on toteutettava systemaattisesti ja poliittista halukkuutta osoittaen. Herra Popovski puhui myöskin siitä, että on vastattava hallitusten pyyntöihin. Se on tärkeää, mutta sekin edellyttää poliittista halukkuutta siinä vaiheessa, kun maat tällaisen pyynnön esittävät. Samaten asiakirjassa mainitaan sarja minimi, vähimmäisiä kriteereitä, suorempaa yhteistyötä poliittisella salalla, ihmisoikeus- ja hallinnointisaralla parannuksia ja arviointia. Myöskin benchmarkin kysymys on yksi keskeisistä seikoista. Mielestäni kuitenkaan vähemmäiset kriteerit eivät ole hyvä lähtökohta, vaan benchmarkin kysymys on pidettävä esillä samalla tavoin kuin aikaisemminkin naapuruspolitiikan piirissä. Pidemmälle viety status on ollut esillä esimerkiksi neuvoston julkilausumissa. Se on kuitenkin myönnettävä vasta siinä vaiheessa, kun kriteerit, odotetut kriteerit ja arviointi on suoritettu. Eli Egyptille ja Libyalle tällainen status myönnettäisiin vasta vaalien jälkeen. Sitten vielä liikkuvuus. Tämä toimii kaikkein tiukempina kannustimena. Tietysti muitakin taloudellisia kannustimia on, mutta joka tapauksessa liikkuvuus on etelämaissa keskeinen kannustin. Erilaisia ehdotuksia esitetään ja niitä on syytä tervehtiä. No, ei kyse ole pelkästään tutkijoista, yliopiston edustajista, vaan myöskin muut on saatava mukana tähän liikkuvuuden haasteeseen. Olen jonkun verran huolestunut rajavalvonta ja laito maahanmuuttokysymysten esillä pitämisestä – Minun mielestäni eurooppalaisten maiden olisi osoitettava solidaarisuutta. Nyt kun puhutaan tuosta Etelä-Euroopan suuntautuvasta muuttovirrasta, joka tapauksessa Välimeren eteläisistä maista näitä virtoja lähtee Tunisiasta eritoten – Ja näin ollen eteläiset maat ottavat myöskin pakolaisia ja muutto, maahanmuuttajia vastaan ja se edellyttää solidaarisuutta muilta mailta. Sitten naiset. Naisista puhutaan ainoastaan yhdessä lauseessa. Naisten tukeminen kaikissa demokratiaprosesseissa on äärimmäisen tärkeää, paitsi tiet kuitenkin poikkeuksen muodostaa naisten syrjintä yleissopimus. Niin kuin sanottu, naisten aseman vahvistaminen olisi vielä keskeistä. Sitten vielä aivan lopuksi. Israel ei pidä unohtaa. Sielläkin pitäisi saada aikaiseksi uudistuksia ja niihin pitäisi kannustaa – koko Välimeren alueella. neuvostojohtopäätöksissä johtopäätöksissä puhutaan siitä, että demokratisoituminen, ilmaisuvapauden ja ihmisoikeuksien panostaminen, näihin kaikkiin panostaminen on äärimmäisen tärkeä. Se on välttämätöntä, jotta pääsisimme eteenpäin. Now I open the floor for... Kiitos Ruokanie ja nyt sitten kollegat herra Hauit ensimmäisenä. Thanks again, President. Two very quick questions. Um... Minulla olisi muutama kysymys kolmelle puhujalle, Jarvo Poskille. Kun te luitte tämän julkilausuman, niin oliko se teidän mielestänne uskottava, mikä teidän suhteenne siihen on? Ja toisekseen, te kaikki puhuitte maista, jotka eivät ole tällä hetkellä tai jatkuvasti nyt esillä – Mielestäni tämä on erittäin tärkeää tässä tilanteessa. Periaatteessa meidän pitäisi toimia näin. Onko oikeaa sitoumusta tällä hetkellä näissä maissa olemassa, mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä kiinnostaisi, että tapahtuuko näin vai ei. Mrs. Lohbiller. Kiitos sitten Lohbiller. Thank you uh, all for the statement. Kiitos kaikille eri kommenteista. Herra Jansille oma kysymykseni hyvin selkeästi sanoitte, että meidän täytyy keskittyä enemmän instituutioihin, toimielimiin. Mutta puheessanne jäin kaipaamaan sitä, että olisitte esittänyt suosituksia siitä, millä tavalla tätä rankaisemattomuutta käsiteltäisiin, siis koko komentoketjua Siis on joitakin ehdotuksia tämän siirtymäkauden oikeustoimien osalta, mutta mitä ihmisoikeusrikkomuksiin tulee, esimerkiksi Egyptissä hyvin laajaan kidutuksen käyttöön, siis mitä tulee niihin, jotka ovat vastuussa tästä, niin heidän kanssaan pitää tietysti myös keskustella. Mehän kuulemme nyt myös demo- siitä, että demokratiaprosessia ajavat nuoret, koska heillä on tietty ajatus siitä, mitä he haluavat. He ovat yhteydessä kansainvälisiin viestimiin, mediaan. Mitä ei, siis EUllahan on tällainen kaksinaismoraali, mitä ihmisoikeuspolitiikkaan tulee. Esimerkiksi Abu Ghraibissa, jos kidutetaan ihmisiä tai sitten Egyptistä jollain tavalla ulkoistetaan kiidutus EU-valtioihin, meidän pitää olla aika selvillä siitä, että he ehkä eivät välttämättä luota EU-hun. Siis meillä täytyy olla tasaveroinen ihmisoikeusagenda ja hyvin tietoisia kaikesta tästä. Mutta mitä sotilaalliseen väliintuloon tulee, niin siitähän keskustellaan, mitä Libyaan tulee. Ja tässä on oltava hyvin varovaisia. Usein esimerkiksi, jos ajatellaan Iranin vastaista sotaa, niin näitä ihmisoikeusasioita on käytetty verukkeena ja kun on toimittu kansainvälistä oikeutta vastaan, kansainvälistä lainsäädäntöä vastaan, niin on vaikea kysymys, mutta meidän pitäisi olla hyvin varovaisia sen suhteen, että ihmisoikeuksia ei käytettäisi jälleen kerran väärin. Kiitos Suvarlohpiilää. Jimenez Barrio seuraavaksi. Eh, quiero agradecer. Kiitos. Ensimmäiseksi haluan esittää kiitokset kaikille asiantuntijoille, eh, jotka eh, toivat meille tärkeää tietoa, kun tarkistelemme arabimaailman karta muutoksia ja ihmisoikeuskysymyksiä haluamme erityisesti käsitellä heidän kanssaan. Nyt haluaisin kysyä erästä asiaa, joka ei välttämättä ole keskeisin, mutta se on kiireellinen. Naisten tilanne voi jäädä nyt taloudellisten ja poliittisten uudistusten alle. Kuitenkin naisilla on äärimmäisen keskeinen asema, kun demokratiaa kehitetään ja edistetään. Monet puhuvat siitä, ettei pienentäkään ikkunaa kannata sulkea. Siksi mielestäni naisten aseman esillä pitäminen on äärimmäisen merkittävä. Thank you, Mrs. Jimenez Becerril Barrio. Kiitos, Ova Jimenez Becerril Barrio. Ja sitten seuraavan 15 minuutin aikana puhujat. Ja ensiksi ehkä herra I, I agree very much. We have a, uh, a really... Olen suuresti samaa mieltä. Meillä on hyvin paljon töitä uskottavuuden rakentamisessa. Tässä tilanne on se, että Euroopan unioni on tehnyt positiivista ruohonjuuritason työtä, mutta se on siis luonut sellaisen verkoston, jota voidaan käyttää nyt hyväksi kansalaisjärjestöverkoston. Mutta Euroopan unionin rooli tällä alueella viime vuosikymmenen aikana on ollut melko negatiivinen jos me olisimme äh, rakentaneet tätä uskottavuutta, me olisimme äh, tuoneet se, tehneet selväksi, että äh, me tuemme reformeja, emmekä tue vain omia intressejämme. Se tuho mitä tehtiin reagoidessamme Palestiinan vaaleihin. Tämä oli tietenkin hyvin vaikea asia, mutta tuolloin tehdyt toimet hidastivat poliittista uudistusta alueella ja meidän pitää pyrkiä rakentamaan uudelleen jonkin verran tätä menetettyä uskottavuutta ja päästä eteenpäin, keskustella keskustelukumppaneiden kanssa tuolla alueella. Nyt on helppo sanoa tietenkin, että me tuomme Tunisiassa demokratiaa, mutta samaan aikaan meidän täytyy osoittaa, että me haluamme tukea tämän tyyppisen uudistuksen leviämistä joka puolelle tällä alueella. Me emme voi sanoa, että haluamme nähdä reformin tapahtuvan tietyllä alueella tai tietyssä maassa, mutta ei toisella alueella. Mielestäni kaikki tämä ei ole vain negatiivista. Kuten sanoin, meillä on ollut alemman tason sitoumuksia ja toimintaa, joka on ollut ja kehittynyt viime vuosikymmenen aikana. On täysin ymmärrettävää, että olemme keskittyneet keskittyneet ensin Tunisiaan, sitten Egyptiin ja nyt Libyaan. Me pyrimme ennakoimaan asioita hiukan enemmän ja tällä hetkellä meillä on eh, Jordaniassa ja Marokossa hyvin eh, alhaisen tason sitoumuksia. Meidän pitäisi pyrkiä kehittämään näitä sitoumuksien muotoja ennen kuin näissä maissa kehitys kulkee sellaiseen suuntaan, että tilanne on epävakaa ja mahdollisesti väkivaltainen en ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että näissä vaikeammissa maissa olisi onnistuttu kehittymään. Algeria on hyvin haavoittuvainen, Syyria, Saudi-Arabia, nämä ovat sellaisia kohteita, joissa meidän ei pitäisi sivuuttaa mahdollisuuksia tehdä töitä. on vaikea sanoa, mihin kohtaan demokraattista prosessia meidän pitäisi keskittyä. Tämä riippuu maasta, siitä mikä maa on kyseessä ja kuinka vakaat mm. rakenteet siellä on. Täytyy käsitellä hyvin erilaisia tasapainoja, jos käsitellään näitä hyvin arkaluontoisia kysymyksiä, etteivät esimerkiksi turvallisuusjoukot puuto demokraattiseen prosessiin, sillä jos näin voi tapahtua, niin se saattaa vahingoittaa monia sosiaalisia sektoreita. Meidän täytyy tarkastella sitä, missä meidän apumme voisi parhaiten toimia jokaisen maan puitteissa. Ja samalla meidän ei pidä viivytellä liian kauan aikaa tässä prosessissa. Now, um... This ja sitten Anthony Walking seuraavaksi, olkaa hyvä. Um. Kiitos. Ajattelin käydä asiat läpi järjestyksessä. Minua rohkaisee se, mitä täällä korkea edustaja on sanonut ja mitä hänen lausuntonsa tulee. Vaikuttaa siltä, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Aluepolitiikkaa on ajateltava aivan uudelleen ja on korostettava poliittisia uudistuksia, se pitää paikkansa. Mutta en näe, miten tätä vielä toteutettaisiin todellisuudessa käytännössä koe tulee olemaan siinä, millä tavalla tätä laaditaan, mitä tulee konkreettiseen toimintaan ja konkreettisiin tavoitteisiin, joita asetetaan valtuuskunnille näissä eri maissa. Se, mitä me toivoisimme näkevämme, on selkeä maastrategia, joka pikkuhiljaa syntyy ja jossa on kysymys poliittisesta uudistuksesta ja jota ulkosuhdehallinto soveltaisi ja sitten valtuuskunnat systemaattisesti järjestelmällisesti toimisivat tämän mukaisesti. Ja yksi asia voisi olla se, että palkitaan maita paremmin, jotta ne voisivat mennä eteenpäin ja nostettaisiin omaa aktiivisuustasoamme näiden maiden suhteen. Kuten sanoin aikaisemmin, niin yksi asioista, joka on esillä, mitä joihinkin jäsenvaltioihin tulee, on kyvyttömyys nähdä, millä tavalla nämä voisivat edistyä, mitä poliittisiin uudistuksiin ja ihmisoikeuksiin tulee, uhraamatta muita suhteita silloin, kun kysymys on kiireellisemmistä, lyhytkatseisimmista tavoitteista heidän omien etujensa mukaan. Jos ulkosuhdehallinto voisi kehittää sellaisen lähestymistapaan, joka voisi olla tällainen taivutteleva vakuuttavaa, niin silloin varmasti saataisiin poliittista tahtoa niin, että kaikki tämä toimisi. On aika välttämätöntä, että parlamentti yrittäisi todella pitää asiaa vireillä niin, että ulkosuhdehallinto tosiaan veisi tätä eteenpäin, mitä rankaisemattomuuteen ja naisten tilanteeseen tulee, niin yksi vaikeista asioista, joka tulee esille, on se, että – Nämä kaksi ovat sellaista kysymystä, jotka itse asiassa kuuluvat näille yhteiskunnille. Richard sanoi, itse asiassa hän sanoi, puhui kaikista niistä eri tai kaupasta, jota on saatava aikaan. Monissa tapauksissa hallituksethan ovat yhtä kuin valtio ja useimmat ihmiset, joilla on kokemuksia hallinnosta, ovat usein mukana vanhassa järjestelmässä. Joten on kysymys siitä, että täytyy yrittää vetää jonkunnäköinen raja niiden ihmisten välille, jotka on asetettava syytteeseen ja sitten toisaalta niiden välille, jotka tekevät vain omaa työtään. Kysymys on neuvosta, informaatiosta, kokemuksien jakamisesta sellaisessa ruokalistasta, josta he voivat sitten tehdä valinnat, mitä moraaliin tai standardeihin tulee, esimerkiksi EUn sisäisiin heikkouksiin, mitä ihmisoikeuksiin tulee. Tämä on tärkeä kysymys, koska ei ole epäilystäkään siitä, että EUn ihmisoikeustukihan on hyvin pitkälti riippuvainen siitä, mitä teemme kotimaissamme. Siis ei ole kysymys siitä, että meidän pitäisi ottaa askel taaksepäin, että tarkemmin olisi harkittava omia käytänteitämme. Ja naisten tilanteeseen tulee, niin olen sitä mieltä, että tämä on vaikea kysymys, joka tulee varmasti näissä yhteiskunnissa esille. Ja meidän täytyy tietysti ottaa huomioon paikallinen omistajuus, mutta niin pitkälle kuin mahdollista, niin meidän on pidettävä huolta siitä, että todella kattava poliittinen järjestelmä, sehän voi tehdä päätöksiä, mutta meidän pitäisi tosiaan saada ne tekemään päätökset niin, että kaikki otetaan mukaan, e, jos ajatellaan niitä rakenteita. Niin, ja ajatellaan sitä e, tukea, mitä voisimme antaa pienemmillä alueilla, voisimme tukea aloitteita alhaalta ylöspäin, muun muassa sellaisia, jotka e, olisivat suopeita, suotuisia naisille ja meidän – kun me puhumme laajasti demokratiasta, joka ei sisällä, siis eh, ei puhuta laajasti ihmisoikeuksista tai demokratiasta, joka ei sisällä ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia. Kiitos, meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, mutta hetkinen, voisitko kertoa meille, mitä te odotatte konferenssilta, joka on tarkoitus pitää viikonloppuna Tunisiassa? Siis ne, jotka ovat menossa sinne, ne ovat hyvin innokkaita tämän siirtymäkauden seurannan suhteen ja odottavat sitten sieltä myönteisiä tuloksia. Euh, Kiitos paljon ja tuli todetuksi, joten nyt sitten keskeisistä kysymyksistä uskottavuus, se on yksi keskeisimmistä seikoista, koska viime aikoina Euroopan unionin uskottavuus on ollut hieman heikolla tolalla. Nyt mitä tulee vuoropuheluun ja uusiin kumppaneihin, mielestäni meidän on tärkeää käydä keskustelua nyt uusien tahojen kanssa, oli sitten kyse tuomareista, asianaista tai muista lakimiehistä. Jonkun verran vastustustakin on ollut, mutta niin kuin sanottu, poliittinen kansalaisjärjestöpuoli, nämä kaikki tahot on otettava mukaan vuoropuheluun. Ei mitään muodollista vuoropuhelua – vaan todellista vuoropuhelua, jotta kaikki tahot saisivat sellaisen vaikutelman, että unioni todella on mukana tässä kaikessa. Koko Euroopan unionin eh, kuva näyttäisi siltä, että muuttovirrat huolestuttavat suuresti ja, ja se jollakin tavoin värittää sitä myönteistä kuvaa, joka maista voisi muutoin olla. Joten koko keskustelun uudelle muotoilu voisi olla paikallaan. Ja se pitäisi kohdistaa nimenomaan äh, paikan päällä oleviin kansalaisiin eikä niinkään muuttovirtoihin. Sitten eri maat äh, alueella, mitä muut maat voivat äh, tehdä. Siis ei pidä tarkastella pelkästään siirtymävaiheessa olevia maita. Tunisia ja Egyptiä, vaan, vaan koko ohjelma, joka kattaa vaikkapa oikeusasiat koko alueella, on seikka, jota on tarkasteltava, koska uudistuksia tarvitaan. Entä sitten tuo edistynyt status, jota esimerkiksi Jordania ja Marokon kanssa viety eteenpäin. Mielestäni näitäkin asiakokonaisuuksia on vielä syytä tarkastella jonkun, jonkun verran syvempää. No niin, naiskysymyksen voisin puhua äh, siitä pitkäänkin. Siitä kysyttiin. Mielestäni keskeistä on se, että naiset otetaan mukaan nyt. Jo aikaisemminkin naiset olivat mukana. Esimerkiksi Tunisiassa he ovat läsnä alla kadulla ja, ja niin poispäin. Erilaisissa uudistus komissioissa, perustuslakia uudistavassa instanssissa ja, ja niin edelleen. Istanbulin ja Marrakesin Eurovälimeren kokouksissa todettiin jo, että naiset on otettava mukaan, keinojakin on. Nyt on vain kyse siitä, että ne käytännössä myöskin otettaisiin, että käytännössä myöskin asiat toteutettaisiin ja, ja myöskin naisten ja miesten tasa-arvon määrittäminen perustuslakiin on tärkeää. FEDH kanssa yhdessä järjestettävä Tunisian kokous on tärkeä. Siinä on kaksi puolta. Ensinnäkin demokratia, ulottuvuus, oikeusasiat, naisten tilanne, vaalit ja tämän tyyppiset seikat on otettu mukaan siellä on sekä eurooppalaisia että tunisialaisia ihmisiä paikalla, mutta myöskin edustajamaista, maista, joilla on kokemusta demokratia demokratisoitumisprosessista. tällä tavoin myöskin kansalaisyhteiskunta ja, ja uudet toimijat halutaan ottaa mukaan. Toinen ulottuvuus koskee kansalaisyhteiskunnan tukemista. Ja tässäkin yhteydessä uudet toimijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat on otettava mukaan. Me haluamme puhua tunisialaisten kanssa siitä, mitä tarpeita heillä on. Ja toivon mukaan pääsen raportoimaan tuosta kokouksesta jossakin vaiheessa myös tänne. I'd like to thank all the speakers. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Ja vielä jollain tavalla kuvittaakseni yhtä asiaa, jonka Richard Jack sanoi, niin Syyriasta – sen jälkeen, kun hän haita Elmalle, joka oli Saharon palkintoehdokkaani niin 2010. 20 poliittisen vangin perheet olivat päättäneet tavata 16. maaliskuuta huomenna Syyrian ministerin, oikeusministerien esittääkseen val, valituksensa ja jo ei rohkaisevaa ei ole se, että helmikuun puolivälissä ihmiset eivät uskaltaneet puhua hallituksen muutoksesta, koska mielenosoittajia siellä tunnistettiin ja pidet, pidätettiin neljä lasta esimerkiksi sieltä vietiin sen jälkeen, kun oli grafittia töhröästä. Ne olivat kirjoittaneet tai grafittia jollekin julkiselle seinälle. Ja sel, äh, siis Syyriassa tällä hetkellä on 14 tällaista saavuttavattomissa olevaa henkilöä. Meidän on kohdeltava Syyriaa aivan samalla tavalla kuin Tunisiaa ja Egyptiä ja tietysti muita maita myös, joten kiitos. Tämä kohta on käsitelty loppuun ja ainoa kohta, joka vielä on mainittava, on se, että alivaliokunta Seuraavan kerran kokoontuu 13. ja 14. huhtikuuta, joten kokous päättyy tähän.